nyt kaikkia istuutumaan, jotta voimme aloittaa kokouksen. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, että tulitte tähän erittäin tärkeään kokouksen, jossa puhumme innovaatiosta ja kehityspolitiikasta ja innovaatiossa eurooppalaisessa, innovaatiosta eurooppalaisessa kehitysavussa. Meillä on täällä hyvin kunnianarvoinen keskustelijakierros ja meillähän on tietysti hyvin kunnianarvoisia vieraita vielä myöhemminkin, nimittäin korkea-edustaja Federica Mogherini ja Bill Gates. He tulevat noin neljän aikaan tänne. Olen hyvin kiitollinen eurooppalaiselle ajatusautomainen ryhmälle, joka yhdessä valiokuntamme kanssa äh, nyt teki aloitteen pitää tämän kokouksen, sillä täällä Euroopan parlamentissa me olemme puhumassa tällä hetkellä e, seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä ja uusista ohjelmista, e, eli siitä, miten EU käyttää kehitysapuvaransa tulevaisuudessa. Kuten kaikki tietävät, tämä tuleva ohjelma. Siitä neuvotellaan ministeriöiden kesken. Euroopan komissio on esittänyt sen ja neuvottelut alkavat pian meppien ja ministereiden kesken. He siis neuvottelevat siitä, miltä ohjelman tulisi näyttää. Meillä on uusi ehdotus, joka yhdistää kaikki kehitysavun välineet yhdeksi välineeksi. Meillä on oma, omat esittelemme. Yksi heistä on Charles Görens, hän on kehitysvaliokunnan esittelijä ja sitten meillä on Frank Engel, ja hän on myös esittelijänä tuosta valiokunnasta. Ja yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa me käsittelemme tämän asian. Eli tällä ensimmäistä kertaa ulkoasioita ja kehitystä ke- käsittelevät kollegat istuvat alat yhdessä, alas yhdessä ja miettivät, miten EU-varoja pitäisi tällä alalla käyttää nyt tämä on se siis hyvin ajankohtainen aihe. Varmasti kaikki kehitysvaliokunnassa ja muissa valiokunnassa ovat sitä mieltä, että monivuotisten rahoituskehyksen pitäisi auttaa toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että ulkoisia toimia koskevat rahastot, niiden pitäisi siis rahoittaa tätä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030. Tämä on siis todella tärkeä hetki nyt. Täällä on myös lainsäätäjiä tässä salissa, joten he kuuntelevat tarkasti sitä, mitä te ajatushautomoista olette mieltä siitä, mihin Euroopan unionin, äh, mihin suuntaan sen pitäisi lähteä siis tulevaisuudessa. Joten Simon, sinä voisit ensimmäiset, ensimmäisen paneelin e, meille esitellä. Kiitokset tämän kokouksen järjestelmästä. Unioni on maailman mestari tässä kehitysapuasiassa. Ja olisi todella mukavaa, jos pari, kolme parlamenttia vielä pysyisi tässä samassa asemassa. Olemme hyvin kiitollisia myös tälle valiokunnalle. Tämä kokous on nyt kutsuttu koolle muutamaksi tunniksi. Tässä on sitten tietysti Brexitistä tarkoitus myös keskustella, jos joka, jotakin ratkaisuja on Irlannin takaporttiratkaisuun, niin oikein mielellään. Tänne vain ehdotuksia välitän sitten ehdotuksen komissiolle. No joka tapauksessa vaikea iltapäivä tässä on nyt odotettavissa. En Siksi ennen neljää me käymme yhteiskeskustelua, eli emme tyypillistä paneelikeskustelua aloita, vaan te voitte tässä, asia, tässä asiantuntijoina salissa esittää puheenvuoroja ja sitten panelistit vastaavat. Eli tässä mahdollisimman interaktiivisesti haluaisin ohjata keskustelua. Sitten muutaman minuutin tauko varmaan pidetään, mutta neljän aikaan Frederica Mogherini ja Bill Gates saapuvat tänne puhumaan ja Imre Scholz saapuu tänne myös. Hän johtaa erästä järjestöä. Hän sitten myös kommentoi tätä ja muutama eurokansanedustaja voi ehtii myös puhua. Ja sitten heidän täytyy lähteä tuossa ennen kello viittä. He ovat nyt pyrkineet etsimään myös aikaa kahdenvälisiin keskusteluihin, joten he ovat sitten lähdössä sinne. Mutta sitten keskustelemme James McKean ja kanssa kanssa ECDPMn edustajana Sebastian Treyerin, joka johtaa Pariisin IDRI-toimistoja, vielä sitten esittelijä Frank Engel jatkaa lopuksi. Muistuttaisin siitä, että me, meidän ö, ö, kokouksemme on verkossa kuunneltavina. Täällä meitä voidaan sitten katsoa ja seurata, joten puhukaa sitten ihan ö, diskreetisti. Kuka teistä on Twitteristä? No tässä on myös Twitterin mahdollisuus, Twitter hashtag ET DT 2018. Sitä voitte sitten käyttää ETTG 2018, sillä se sitten löytyy Twitteristä. Näin. Meillä on täällä paljon nyt edustajia, mutta tässä kohta sitten teitäkin kuuntelemme tässä salissa. Natali Toci on tukenut, tukenut Mogherinin työtä kehitysavun suunnitelmissa, suunnitteluissa ja ulkoasioissa. Ja sitten Alex Tier, hän on Lontoosta Odin toiminnan johtaja, se lienee suurin eurooppalainen think, think tank kehitysapu ja humanitaarisissa kysymyksissä. Ja Anne Brie kiittää Albertsen, Albertachen on vielä täällä paikalla. Plan Internationalin järjestöstä ja Adebayo Lukoshi on täällä myös paikalla. Hän johtaa Afrikan ja Länsi-Aasian eh, demokratian eh, edistämisjärjestöä ja ECDPMn varapuheenjohtajana myös ja Charles Görens myös eh, näissä kansainvälisen kehityksen asioissa ansioitunut. Ja näin ennen kuin aloitamme, niin jos joku haluaa siirtyä vähän lähemmäs tänne kansan, eurokansanedustajien paikalle, niin olkapa hyvä. Mutta jos joku kaudansanedustaja sitten saapuu, niin teidän täytyy vaihtaa paikkoja mutta äh, äh, näin siis voitte siirtyä tänne eteenkin päin, mutta jos joku jäsen sitten saapuu paikalle, niin vapauttanette paikkanne. Vaalit ovat tiedossa ensi vuonna. Suuret parlamenttiryhmät valitsevat kärkiehdokkaansa, mahdollisesti myös komission puheenjohtajan ehdokkaat sitten useista ryhmistä. Keskustellaan talousarviosta vuoteen 2027 asti, ja tämä on aivan hyvin merkittävä poliittinen kriittinen hetki tällä hetkellä. Tulevaisuus on muokkautumassa. Ja varmaankin eurokansanedustajat voivat sitten auttaa, minkälaiset erot kansainvälisessä avussa tässä on puolueiden välillä. Onko tästä konsensus olemassa vai onko tästä sitten kaikenlaisesta eri näkeviä, kuinka paljon pitää tukea, miten humanitaarinen apu sitten linkitetään tukeen, miten sitten ilmastokauppa, turvallisuus, maahanmuutto, kaikki tällaiset kysymykset. Joissain valtioissa ei käydä keskustelua alkuunkaan tästä, koska samaa mieltä ollaan toisissa puolestaan näkemyserot ovat suunnattomat. Ja perusperiaatteista kuitenkin minä haluan vähän nyt testata teitä äänestyttämällä teitä ensin toivoisin, että miettisitte seuraavaa kysymystä. Eh, kyllä ei, en tiedä pohjalta. Eli ensiksi, onko maailma täydellinen paikka, sellainen täydellisin mahdollinen paikka. Voit, ne, jotka ovat samaa mieltä, nostakaa kättä. Jos olette eri mieltä, niin nyt äänestäkää. Jos ette tiedä, no ei juuri kukaan. Eli no niin, tässä kyllä on työtä. Entä sitten kestävän kehityksen suuntaviivat? ne ovat hyvät kuvaukset siitä, mihin halutaan mennä, mutta ei kuitenkaan tiekarttaa siitä, millä keinoin sinne pääsisi. Tietenkin siihen otetaan sitten kaikki kestävän kehityksen tekijät mukaan, köyhyys, kestävyys ja mikä se sitten olikaan varmaan osallistuvuus. Joka tapauksessa pidättekö te näistä kestävän kehityksen suuntaviivoista? Entä ne, jotka eivät? No hyvä. Eli luulenpa. Ja yksi. No varmaan kuulemme sitten teitä myöhemminkin niin siis tämä on hyvä suuntaviivasto, mutta heikohko välineistö. Eli tänä, tämän iltapäivän aikana pitäisi miettiä sitten, mm, että pitäisi pyrkiä poistamaan köyhyyttä. Meillä on poliittisia näkemyksiä eriäviä ja sitten monivälisyys on uhattuna ja niin poispäin. Näistä asioista olemme varmasti samaa mieltä siltä tuntuu, mutta miten sitten toimimme, mitkä ovat ne vaihtoehtoiset reitit kriisin ratkaisemiseksi, erityisesti täällä Euroopassa, koska mehän puhumme unionin kansainväliseen yhteistyön tulevaisuudesta. Eli miten Eurooppa sitten voi tässä saada aikaan? Entä mitä sitten Eurooppa ei välttämättä saa aikaan? No tässä sitten oli Euraktivin, Euroaktivissa yksi artikkeli, muistaakseni huomenna, eri keskusten, mietintäkeskusten johtajat sitä sitten esittivät. Eli joskus oikea ratkaisu on Eurooppa, mutta joissain tapauksissa suorastaan ei. Ja meidän ajatuksenamme nyt täällä on se, että tekisimme eron siinä, millä, miten Euroopan unioni 28 valtion kahden kohta 27 voimin voi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja entä sitten taas, mitkä niistä kuuluvat oikeastaan muiden harteille. Eli nämä kysymykset, mitkä ovat kiireiset asiat maailmassa ja mitä Eurooppa sitten tällä pitkällä pitkällä listalla voi ylipäätään tehdä. Ja sitten täytyisi saada tähän myös sitoutumaankin näihin tiettyihin sääntöihin. Eli minä toivon kaikkia nostamaan kätensä, osoittamaan puhehalunsa, mutta älkää sitten puhuko kovinkaan pitkään, eli 75 sekuntia, 90 sekuntia. Sanokaa keitä olette, sanokaa jotakin kiintoisaa ja sitten 90 sekunnin jälkeen sulkekaa suunne ja sen jälkeen käymme keskustelua. Emme kuule sen enempää paneelikeskustelu, paneeliesityksiä tai niin poispäin. Eli eh, kertokaa mitä mieltä olette ja kysykää kysymyksenne ja sitten käännymme panelistien puoleen ja kuulemme heidän näkemyksensä tästä. Eli tässä todella nyt on tarkoitus käydä varsinaista keskustelua eikä esittelyjä. Eli kuka haluaa aloittaa, olkaapa hyvä. Linda on täällä johtopomona. Eli tulkaa tänne vain tänne etualalle sieltä takaa, voitte vaihtaa paikkaa. No niin, ja nyt sitten kansalaisilla on mahdollisuus puhua, kuka puhuu. Kuka, entäs sitten se, joka ei pidä kestävän kehityksen tavoitteista? Ja sitten me myös ikää ja sukupuolta välistä tasa-arvoa täällä noudatamme myös. No niin, olkaapa hyvä tästä edestä. Inger Greason, kansalaisjärjestöt ovat väsyneitä siihen, että ne ovat ainoita, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, joten minun haasteeni olisi mepeille, että keskittykää ihmisoikeuksiin ja ö, todella toteuttakaa ö, EUn arvoja. No mitä pitäisi tehdä sitten eri, eri tavalla? Mitä sinä tekisit toisin? Muu on... Pitäisi keskittyä siihen, että noustaan vastustamaan tiettyjä kehityksiä, kuten Unkarissa, ja pitäisi kansalaisjärjestöjen rahoittaa mukaan lukien myös naisten oikeuksien järjestöjä. Human rights Eli niin, ne, jotka eivät ihmisoikeuksia noudata, niin niitä tuki leikattaisiin. No hän siellä nyökyttelee. My name is Karel Uitendalen. Mm, Nimeni on Karol Oitendal, olen Belgiasta, olen mukana hankkeessa, jonka nimi on Circle Mobility of Young African Professionals. He ovat kotopuolessa opiskelleet, he tulevat vuodeksi tänne ja sitten palaavat takaisin, joten vetoaisin Afrikan teollistamisen puolesta. Se on ratkaisu. Miten siis motivoida länsimaisia yrityksiä ja yrittäjiä investoimaan Afrikkaan. Aina puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista ja niin unohdetaan, että aivan oman etumme mukaista olisi investoida Afrikkaan. Niin, tosiaankin aika usein puhutaan juuri siitä, että teollistaminen, teollistuminen, sitä puretaan. Ja nyt tässä täytyy kiinnittää tietysti huomiota myös teollistamiseen toisaalta. Entä muuta? Olkaapa hyvä sieltä takaa. Hello? Yeah. <laughs> Hi. Um... Hei, nimeni on Mary Inkenbrock ja olen harjoittelija Expo pääosastossa komissiossa ja olen itse asiassa amerikkalainen. Tulin alun perin Eurooppaan, koska opiskelin Erasmus Mundus-ohjelman kautta eurooppalaisesta kulttuurista. Se todella muutti elämääni. Tapasin niin paljon eri maista olevia kansalaisia ja näin opin arvostamaan EUta ja, ja eri maista tapasin siis ihmisiä ja nämä ihmiset, kun he palasivat kotimaansa, muuttivat, muuttivat todella elämää siellä ja ja nämä ihmiset, jotka ovat tässä ohjelmassa opiskelleet, todella omissa kotimaissaan sitten kertovat EU-sta. Eli pitäisi tuoda myös vähemmän rikkaista maista ihmisiä tänne EU-hun opiskelemaan tällaisten ohjelmien kautta. Tällaisiin ohjelmiin pitäisi siis sijoittaa. Good afternoon, my name is... Uh, Hyvää iltapäivää. Minä olen kambodsalais-amerikkalainen ja edustan Kambodsan ääntä, joka on vajennettu vuosikausiksi. Ja minä haluaisin muistuttaa heinäkuun 12, tämän vuoden heinäkuusta kampanjasta Kambodsan hallituksen Ähm, esityksestä. Minä olen kambodsalais-amerikkalainen ja minä olen asunut jo pitkään Yhdysvalloissa, mutta taustani seuraa minua. Minä tahtoisin maailman tietävän, että Kambodža Kambodsassa on monia kärsimään joutuneita ihmisiä. He kärsivät vaieten ja täytyisi kaikkien saada tuntea heidän tuskansa. Ja täällä on yksi henkilö, joka on pyrkinyt välittämään rakkautta ja ihmisarvoa. Doranka Vannon hänen nimensä. Hän on puolueen johtaja ja Kambodsan oikeusjärjestön johtaja, niin te olette jo saanut puheaikanne käytettyä. Pyydän teitä nyt päättämään puheenvuoronsa. Ja Charles Görens, me pidämmekö me sitten kestävän kehityksen suuntavivoista vaiko emme, onko EU e ei ole kovin hyvä ihmisoikeuksissa ja niin poispäin. Vaalejakin on tiedossa. Olkaapa hyvä. Uskoakseni kansainvälinen yhteisö äh, vastaa siihen ensimmäiseen äh, kysymykseen kyllä, äh, mutta toisaalta me olemme aika myöhässä näiden hankkeiden toteuttamisessa tulokset äh, äh, perustuvat äh, kansainväliseen konsensukseen ja YK suojeluun. Tämähän on esimerkki multilateraalisesta toiminnasta, joten tämä on äärimmäisen tärkeä ja Euroopan rooli tässä kokonaisuudessa. Ja miksi näin on? Me olemme tilanteessa, jossa rakennamme kansainvälistä maailmanlaajuista hallinnointijärjestelmää ja jollakin tavoin hiekka valuu jalkoimme alta. Näyttää siltä, että kaikki multinationalismilta vaikuttava ei kuitenkaan todellisuudessa vastaa sitä, ja tätä tarkastellaan nimenomaan Euroopan unionin näkökulmasta. Tämä on asia, joka on tärkeä, kun kansainvälisiä suhteita rakennetaan. Meidän on sosi- vietävä eteenpäin sosiaalista ja taloudellista ja markkino- markkinoihin perustuvaa malliamme. Entä sitten ihmisoikeudet, ovatko ne uhattuina? Ihmisoikeudet eivät koskaan muodosta todellista menestystä. Jos ajatellaan vaikka Euroopan unionia, niin, niin kaksi jäsenvaltiota jatkuvasti on törmäyskurssilla perustamissopimusten kanssa. En nyt tässä yhteydessä halua mainita näiden maiden nimitä, mutta miksi näin on? Näin on usein ollut ja se perustuu siihen, että meillä ei ole olemassa mekanismia järjestelmää, joka, jonka puitteissa tällaiset hyväks, mahdottoman äh, hyväksyä olevat tilanteet voitaisiin äh, jotenkin ratkaista. Ja se tarkoittaa myös Euroopan unionin toimielinten tasoa. Äh, toivon, että näistä haasteista ja ongelmista päästään yli ja saadaan aikaiseksi ikään kuin kahden tavoitteen järjestelmä. Se, että tämänhetkistä ihmisoikeustilannetta parannetaan täällä meidän, meidän piirissämme ja Sama kuiten myöskin muualla. Eli Euroopan malli toimisi tässä ikään kuin perustana, inspiraation lähteenä. Has ever, has ever... Niin Charles, onko Euroopalla ollut toisen tyyppistä lähestymistapaa, eli meillä olisi vahvempi ääni sitten maailmassa Minusta tämä nyt vaikuttaa vähän siltä, että me katsoisimme menneisyyttä ruusuisin, ruusuisten lasien läpi. Si vous arrivez. Jos pystytte saamaan Kiina hyväksymään toisen oikeusjärjestelmäaste toteuttamisen sillä tavoin, että saadaan myöskin vetomusistuin muodostetuksi, tämä olisi ensimmäinen vaihe, niin silloin voidaan jo lähteä puhumaan oikeusjärjestelmästä. Ja kuitenkin kyse on tilanteesta, jossa voimme olla alkumetreillä ainakin tyytyväisiä. Eurooppa rohkaisee kaikkia noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä on yksi meidän kaikkein keskeisimmistä periaatteistamme, jotka löytyvät myöskin perustamissopimuksista. Ja jos tätä mallia voidaan nopeasti toteuttaa jossakin, on luonnollista, että me tarjoamme tukemme. Joissakin maissa se ei ole toteutunut, mutta meidän on edettävä ehkä pala palalta, kuunneltava myöskin muita tahoja, jotka tässä tapauksessa ovat eri maat ja tuettava heitä esimerkiksi korruptiovastaisessa kamppailussa – ja niin poispäin. Eli toisin sanoen meidän on leikattava siiveltä kaikilta niiltä, jotka estävät tämän tyyppisiä kehityskulkuja. Eurooppa tekee sen, minkä se pystyy. Ulkoasian piiristä komissiosta löytyy henkilöitä, jotka vastaavat näistä kysymyksistä – tämä on ikään kuin ihan valo, joka meitä johdattaa eteenpäin kaikessa toiminnassamme. Me teemme kaikkemme, eh, jotta eh, tätä eh, menetelmää pystytään käyttämään kaikin mahdollisin tavoin. Step by step approach. Eli askel askeleelta. Seuraavaksi Teresa Jimenez, olkaa hyvä. Espanjol. Puhun espanjaksi äidinkielelläni. Itse olen kuullut erilaisia huomenna äh, aiheita. Ja itse, itse muuten kuulun niihin, jotka haluaa äh, puuttua peliin, nostan käden ylös. Mutta äh, puhuisin nyt kohdasta 16, jossa puhutaan rauhasta, oikeudesta ja vahvoista toimielimistä, toimijoista tietenkin turvallisuus on tärkeää. Ilman sitä ei ole investointeja ja jolle investointeja tehdä, ei ole kehitystä ja lopun, lopulta joudutaan tilanteeseen, jossa työtäkään ei ole. On puhuttu paljon innovaatiosta. En kuitenkaan ole aivan varma siitä, onko kyse nyt pelkästään äh, yrityksistä. En ole tämän äh, valiokunnan jäsen, joten en tunne asiaa niin äh, hyvin, mutta kun erilaisia äh, varoja asetetaan eri tahojen käyttöön. On otettava huomioon myöskin turvallisuuskysymykset ja, ja se, että toimielimet äh, myöskin äh, toimivat vahvalta pohjalta. Ja mielestäni innovatiivinen asenne on myöskin merkittävä kun puhutaan naisten osallistumisesta Naisethan tekevät jo paljon, mutta myöskin naisten innovatiivisuus on asia, jota pitäisi vahvistaa. Ja tähän on esimerkiksi Plan-järjestö puuttunut. Ajatellaan nyt vaikkapa valo, aurinkovoiman käyttöä, vesivoimaa ja tämän tyyppisiä sektoreita. Olisi mahtavaa, jos myöskin äh, tytöt ja, ja nuoret naiset äh, lähtisivät äh, opiskelemaan tämän tyyppisiä aloja. Me permitä selvänä pregunta en, en, en Uh, um... Saan esittää yhden kysymyksen myös. Nimittäin kantanne varmaan voi vaikuttaa myös siihen, miten talousarviota käytetään, eli otetaanko tästä yksittäisvälineestä rahat pois ja laitetaan sitten rahaa rauhanvälineeseen. Eli pitäisikö sitten tätä rahaa pikemminkin laittaa sellaisiin valtioihin, jotka ovat kärsineet konflikteista, ja me olemme nähneet tämän keskustelun todellakin. Tämä on hyvin aktiivista keskustelua, kun rahastoja lueta, luodaan ja tarjotaan itse asiassa rahaa muilta ministeriöiltä pois puolustusministeriölle. Niin minä en ole asiantuntija turvallisuusasiassa sanoin. En tarkoittanut tässä, että varoja pitäisi siirtää äh, jostakin johonkin, mutta kun puhutaan maahanmuutosta, minähän tulen Andalusiasta, meillä on siellä uh, iso ongelma. Kukaan ei, kaikki puhuvat Marshall-suunnitelmasta, mutta kukaan ei sano, miten sitä voitaisiin käyttää. ehkä tässä pitäisi toimet toteuttaa suoraan näissä maissa usein, kun puhutaan kehityspolitiikkaan menevästä rahoista, niin sanotaan, että no emme tiedä mihin nämä rahat menevät, tämä on hyvin abstraktia. No ehkä jos varoja käytettäisiin erillä, eri tavalla, eh, nimittäin Espanjalla tämä on hyvin tärkeää, jotta voitaisiin puuttua maahanmuuttoon. Ehkä meidän pitäisi ehkä meidän pitäisi siis te, kehityspolitiikkaa tehdä eri tavalla, eri alueilla, eh, niin että valtiot voisivat osallistua eh, siihen suoraan. Ehkä jäsenvaltiot voisivat te, niihin hankkeisiin osallistua, jotka ovat niille tärkeitä. No niin, Natali, sinä olet ollut tässä politiikan luomisessa mukana ja tämä turvallisuuspolitiikka tulikin jo esiin. Niin uskon, että tämä onkin teorian ja käytännön välinen ongelma. Teoriassa ajateltuna me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on hyvä, että meillä on tällaiset tavoitteet olemassa 16, 16 myös. Ja sitten tämä turvallisuus on tietysti kehityksen yksi edellytys tämä teoriassa, mutta ongelma on juuri siinä, miten tämä täytäntöön pannaan, millä tavalla se nyt jo on sitten käytäntöön saatu toimimaan. Eli tässä me olemmekin jo havainneet, että sen sijaan, että me voisimme laajentaa tätä kehitysasiaa turvallisuuteen, rauhaan, hallintoon, ihmisoikeuksiin, ilmastoon ja niin poispäin, hyvin erilaisiin asioihin, niin sitten täytäntöönpanossa käy niin, että, kun me, että pelko kasvaa omissa yhteiskunnassamme osittain, se on sitten ihan perusteltuakin, osittain ei välttämättä, me rajoitamme näin ollen itse asiassa tuota täytäntöönpanoa käytännössä. Ja tässä se pointti juuri onkin, eli onko kyse laajemmasta investointimäärästä kokonaisuudessaan vai siirrämmekö me sitten näitä rahamääriä kohteesta toiseen. Ja ETTG me tietysti haluaisimme tämän 16kin mukaan, mutta nyt me näemme, että tämä käytännössä sitten rajoituu ja sitten ulkopolitiikkaan ja tällaisiin kysymyksiin ohjattaisiin enemmän varoja. Alex, sinä olet mukana määrittelemässä edellisessä virassasi kestävän kehityksen tavoitteita. Voisitko sinäkin jatkaa tästä kysymyksestä? Minä olen sitä mieltä, että tässä on hyvin tärkeä valinta tehtävänä seuraavien seitsemän vuoden aikana, ja siitä pitäisi puhua jo nyt. Nimittäin kyse on varojen jakamisesta. Olen samaa mieltä siitä, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ei ole mitään tarkkaa etenemissuunnitelmaa, mutta meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä nyt me jo tiedämme. Me emme tule pystymään lopettamaan eh, äärimmäistä köyhyyttä vuoteen 2030 eh, mennessä. Ja me tiedämme, että äärimmäistä köyhyyttä on sellaisilla alueilla, joilla on konflikteja ja eh, arkaluonteisia tilanteita. Ja me tiedämme, että EUn resursseja ei kohdenneta tarpeeksi niihin maihin ja niille ihmisille, joiden, jotka pitäisi saada ö, ö, pääsemään pois äärimmäisestä köyhyydestä. Mm, se, että ei jätetä ketään ö, huomiota, tarkoittaa sitä, että pitää aloittaa nyt, jotta ihmiset sitten pääsevät kärryille ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittää apua vähiten kehittyneisiin maihin ja meidän pitää keskittää resursseja heikossa jamassa oleviin valtioihin. Ja tämä liittyy SDG 16, sillä nämä, tämä heikko tilanne ei välttämättä aina liity, liity köyhyyteen, vaan muihin esimerkiksi korruptioon tai muihin poliittisiin kysymyksiin. Me uskomme, että EUn ja sen kehityspoliittisen budjetin pitäisi edistää ennen kaikkea näitä prioriteetteja. Tämä lukee peruskirjassakin ja näillä toimilla juuri saataisiin eniten aikaiseksi. Jos kestävän kehityksen tavoitteesta on tarkoitus tulla äh, menestys, niin silloin on tarpeen, että koko maailma keskittyy näihin tavoitteisiin, mutta erityisesti EUn pitää johtaa tässä asiassa juuri siksi, että muut eivät sitä nyt tee. How big a challenge? Niin, mietimme tätä haastetta, mihin Alex mainit, mitenkä Alex mainitsi, monivuotisen rahoituskehyksen ja sitten nämä kehitysyhteistyöohjelmat. Me tietysti kiinnitämme huomiota aina köyhimmässä asemassa oleviin valtioihin ja kuten Teresakin sanoi, puhui näistä konflikteista ja niiden alkamisesta meidän täytyisi kyllä sitten realistisesti toimia, voimmeko me eh, saavuttaa tavoitteitaan. Katsotaan, miten varat nyt käytetään, jos ajattelen sitten kymmentä suurinta eh, avun saajaa. Suurin tässä lienee Turkikin. Tuolla te halusitte puhua sieltä takaosasta. Ehkä teidän täytyy saapua vähän tänne lähemmäs itse asiassa puhumaan. Yeah, uh, Jacqueline Hale from Jacqueline Hale Save the Childrenista. Unionin tilapuheessaan Jean-Claude Juncker sanoi, että Afrikka ei enää tarvitse hyvän tekeväisyyttä. Haluaisin kysyä paneelin osallistujilta, että oletteko samaa mieltä tästä, että apu on hyvän tekeväisyyttä ja mitä olette mieltä EUn välineistöstä vielä lisäkysymys. Olemmeko varma, varmoja siitä, että, että siirtyminen siihen, että yksityisen sektori investoisi enemmän, vastaako se kestävän kehityksen tavoitteita? Minua kiinnostaisi kuulla paneelin osallistujilta näistä. Don't go away. No niin, ja sitten vielä panelisteillekin, älkää tosiaan lähtekö. Minä haluaisin myös tietää, miten tätä tukea pitäisi äh, sitten leikata mielestäni. It's save the children are. Save the Childrenissa me sanomme, että apua pitäisi kohdentaa sinne, e, jossa se tarvitaan eniten ja e, ennen kaikkea lapsille ja sellaisille aloille, jotka vaikuttavat lasten elämään. Ja e, voidaanko yksityisen sektorin avulla sitten tätä, tämä toteuttaa. No sit se jää nähtäväksi. Olisiko ehkä hieman ennen aikaista nyt, nyt siirtää painopistettä näistä perinteisestä kehitysavun tavoista siihen olettamaan, että yksityissektori on ihmelääke tässä? Palaamme varmasti yksityissektoriin myös nyt vähän yhteenvetona. Aikamoinen haaste tosiaankin. Ongelmi, ongelmaisimmat kohdat ovat juuri nuo köyhimmät valtiot ja sitten konflikteihin pitäisi kiinnittää huomiota. Me radikaalisti haluamme päästä näihin ja kuten Charles sanoi, meidän pitäisi saada EU sitten ihmisoikeuksienkin kanssa johtoasemaan. Nostakaa käten ylös, jos olette samaa mieltä. Entä eri mieltä? Ja, ja sitten, jos te mietitte tuota Irlannin takaporttiratkaisua pikemminkin, niin äänestäkääpä se sitten. No niin, niin todellakin tämä on hyvin vakava asia, koska tämä merkitsee myös merkittäviä muutoksia myös monivuotiseen rahoituskehykseen. No, Pat Noisa kehitysvaliokunnasta. Haluaisin yhden huomion esittää. Minä siis puhun Saksaa. Toivottavasti Saksan kopissa ei olla nyt kahvitauolla. Haluaisin yhden huomion esittää rauhaan, turvallisuuteen ja kehitykseen. Me olemme tällä hetkellä tilanteessa Euroopan parlamentissa ja eurooppalaisessa politiikassa, että keskitytään paljon siihen, miten maahanmuuttoa voidaan torjua. Käytän nyt tässä tietoisesti sanaa torjua. Kaikki nähdään tässä valossa ja, eh, ja siksi toteutetaan paljon turvallisuustoimia ja rahoitetaan näitä turvallisuustoimia myös kehitysavun alalta tulevilla varoilla. Poliitikkoina meidän pitäisi siis sanoa todellakin selkeästi, e, että kehityspolitiikassa pitäisi olla ensiksi kyse siitä, että torjutaan köyhyyttä, jos jotkut muut toimet, jotkut jotkin muut toimet ovat tarpeen kehitys, kehitysmaiden vakauttamiseksi, esimerkiksi poliisivoimien tai aseellisten voimien tukeminen, niin silloin niitäkin, näitäkin toimia voidaan rahoittaa, mutta eri rahoilla kuin niillä, jotka on tarkoitettu köyhyyden torjumiseen useaan otteeseen kuulee ETTGstä, että kaikki todisteet siitä, niistä, siitä varainkäytöstä. Eli maahanmuuttoa vastaan voitaisiin tukea tarjota, no se ei auta. Maahanmuutto yleensä joka tapauksessa nousee, joten yhtäkkiä sitten tukien avulla, eli meidän täytyy nähdä tämä vähän pitkän aikavälin välillä. Nyt ehkä Adebayo, tässä puhutaan niin paljon ihmisoikeuksista, politiikasta, konflikteista ja niin poispäin Afrikassa, eli varmaan sitten Afrikkaa tosiaan katsotaan usein, kun näistä ongelmista puhutaan. Olkaa hyvä, Adebayo. Ai, ai, ai. Kiitos paljon. Haluaisin sanoa ehkä ensiksi, että me olemme nyt siinä tilanteessa, jossa asiat voi nähdä yhä selkeämmin ja ongelmien yhteys Afrikan ja Euroopan välillä ja Yhdysvaltain ja Afrikan välillä. Eli on yhteisiä ongelmia, joista, joita kutsutaan ihmisoikeuksien ongelmiksi. Me tiedämme, että tähän kuuluu myös työllisyys ja köyhyys, köyhyysongelmia ja epätasa-arvon ongelmia. Ehkä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin on tärkeää aloittaa jäsennelty vuoropuhelu, ei tietyn olettaman perustalta, eh, sen olettaman perustalle, että että Euroopalla olisi tällainen vastausten monopoli ja kaikilla muilla alueilla olisi tällainen, tällainen ongelmien monopoli tai yksin oikeus. Pitäisi, pitäisi olla ehkä avoimempi ajatusten vaihtoon ja innovointiin ja ehkä pitäisi myös kokeilla enemmän. Tästä näkökulmasta sanoisin vastauksena tälle naiselle, joka, joka vaati, että Euroopasta tehtäisiin loistava jälleen. Olen, olen kyllä minäkin huolestunut tiettyjen valtioiden kehityksestä, mitä tulee oikeuksiin. Mutta ehkä meidän pitäisi siis sanoa ei, että make Europe great again, vaan how to make the world great again miten maailmasta te- tehdään taas hieno. Jos EU siis keskittyisi oikeuskysymyksiin, niin se tehtäisiin yhteisen edun hyväksi, ei siis mitenkään yksipuolisesti. Ja tämä äh, liittyisi kaikkiin kehityspoliittisiin kysymyksiin. Ja näin annettaisiin todellinen merkitys sille idealle, että kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat meille kaikille. Ei ole pelkästään kohtelias tapa, kohtelias tapa ää, äh, äh, antaa meille parempi olo kaikille. Tässä on siis todellakin kyse maailmanlaajuisesti sovituista ja myös relevanteista tavoitteista ja ideo- ideoista, joihin kaikkien pitäisi pyrkiä. Toki. Ja Adebayo mietin sitten, miten tämä saataisiin toimimaan, eli pitäisikö Afrikan unionin tulla tänne keskustelemaan ihmisoikeuksista, tätäkö ehdotatte, niin on tälle hyvät perusteet. Eli maahanmuuttajien oikeudet esimerkiksi ensiksikin tämä skandaali tuolla merellä ja kansainvälisten ihmisoikeusstandardien täysi unohtaminen. Eli minä haluaisin muistuttaa siitä, että demokraattinen Eurooppa, Afrikka voisi tosiaan tulla tänne Eurooppaan kysymään, mitäs, mitä helvettiä täällä oikein on käynnissä. Eli meidän täytyy jollain tavalla tasapainottaa tätä keskustelua ylipäätään. Abidjanissa näkyi tästä muutama merkki jo, viite jo. Tuolla Afrikan ja Euroopan huippukokouksessa Abidjanissa meillä oli siellä vahva afrikkalainen ryhmä, jossa haluttiin sitten keskustella juuri näistä asioista myös. Eli ei pidä vain muiden luennoida siitä, mikä on meidän ongelmamme Euroopan näkökulmassa, mutta mikä meidän näkökulmastamme sitten on siellä toisella puolella ongelma. Eli haluaisit, että Afrikan unionista tulee valtuuskunta. Kuka haluaisi siis nähdä Afrikan unionista äh, tulevan tänne valtuuskunnan? Äh? Teidän ehdotuksenne, ehdotuksella on siis vahva tuki. Anbrigit, viime kerralla keskustelimme konflikteista ja ihmisoikeuksista, joten ehkä sinä voisit puhua tästä nyt Euroopan näkökulmasta on todella vaarallista sekoittaa kestävän kehityksen tavoitteet prioriteetteihin, prioriteetteihin kehityspolitiikalle. Ei, ne, eivät ne sitä ole, vaan ne, on, ne ovat perustavanlaatuisia periaatteita. On todella vaarallista puhua kestävän kehityksen tavoitteista vain täyttämättöminä tavoitteina. Ne ovat lupaus ihmiskunnalle eri maailmasta, joka pitäisi saavuttaa 12 vuoden päästään. Tässä nyt minusta puuttuu hieman sitä kiireellisyyden tuntua ja myös sitä, että ei ole tarpeeksi suuttuneita siitä, että kehitystä ei ole tullut SDG 5 ja SDG 10, onko epätasa-arvo otettu huomioon unionin lainsäädännössä kehityspolitiikan alalla. Itse epätasa-arvo itse Euroopassakin kasvaa. Entä sitten turvallisuus ja ihmisoikeudet? On todella vaarallista sekoittaa STG 16 turvallisuuteen ja konfliktien lopettamiseen. Siinä on kyse ennen kaikkea siitä, että rankaisemattomuus lopetetaan ja oikeuslaitokset todella toimivat. Naisten ja lasten oikeuksia esimerkiksi poljetaan joka päivä. Täällä Brysselissä viime viikolla me aloitimme kampanjan nimittäin äh, Euroopassa naiset myös joutuvat myös joutuvat pelkäämään, kun he kulkevat öisin yksin. Nämä tällaiset kysymykset ovat universaaleja. Entä sitten feministinen kehityspolitiikka? Teillähän on täällä tässä ryhmässä johtavia jäseniä, mutta feminismiä ei näe näissä asiakirjoissa juuri ollenkaan. Entä sitten kehityspolitiikka, joka alkaa käsitellä epätasa-arvoa ja sitä, miten voidaan epätasa-arvoa poistaa yhteiskunnista. Sitä ei ole vieläkään nähtävissä. Niin, epätasa-arvoisuus miten sille sitten voitaisiin tehdä feministeistä kehityspolitiikkaa tähän Euroopan unioniin, niin minä puhun todellisesta feminismistä nyt tässä. Niin minä pyrin ajatella tätä sitten työpaikkojen nostamisesta, mitä yritykset voisivat tehdä ja muut. Charles, voitko jatkaa tästä? Moi, je crois qu'il faut se rappeler Minun mielestäni on hyvä pitää mielessä <clears throat> tämä asia. Eli köyhiä on sekä rikkaiden maailmassa että köyhien maailmassa. Ja kaikkia on autettava. Oli sitten kyse köyhistä, rikkaista tai, tai köyhissä maissa tai, tai toisinpäin. Me tarvitsemme muutosta ja nyt jokaisen on kehitettävä oma strategiansa, jotta syrjäytymisestä päästäisiin eroon. Mutta tähän tarvitaan aivan erityyppistä lähestymistapaa ja dialogia. Ajatellaan nyt vaikkapa sitten Afrikan Afrikka-keskustelua perinteistä, tai sitten lähdetään kokonaisuudessa kestävän kehityksen tielle ja puhutaan vakavasti parlamentissa, hallituksissa ja, ja huipputapaamisissa pitäisi puhua näistä asioista, jollei mitään tehdä. Joudutaan tilanteeseen, jossa sekä Latinalaisessa Amerikassa että Afrikassa on vain vähän rikkaita ja paljon köyhiä. Mutta toisaalta taas nämä tahot pystyvät jakamaan tasa-arvoisesti sitä vähän, mikä heillä on. Eli sosiaalisen tasa-arvon lisääminen on tärkeää ja, ja myöskin yksityisellä sektorilla on tässä sanansa, sanottavana. En näe sitä mahdollisena, että yksityiset tahot jätettäisiin kokonaan ulkopuolelle. Totta kai hallitukset tekevät päätökset tämän tyyppisistä kysymyksistä – emme me pelkästään kehitä näitä ajatuksia. Te itse myöskin olette tässä mukana. Teidän pitää kehittää näitä hankkeita, joten tarkoituksena on esimerkiksi päästä eroon epätasa-arvoisesta tilanteesta ja kohtelusta ja muitakin aspekteja on olemassa. Itse asiassa meidän on ajateltava lopulta eriyttämisen periaatetta Käykö siinä niin, että välittäjätahot jäävät jollakin tavalla lapsipuolen asemaan? Meidän on muistettava se, että suuri enemmistö, köyhien enemmistö, siis henkilöistä, jotka kärsivät äärimmäisestä köyhyydestä tarvitsevat välittäjiä. Ja siksi meidän täytyy nyt vastuunalaisesti ja vastuuntuntoisesti käynnistää keskustelua. Me olemme ja te olette myöskin vastuussa siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutetaan ja, ja käytetään oikeita menetelmiä. Ei riitä, että bkt pohjainen perusapu toimitetaan apua tarvitseville. Meidän on myöskin puhuttava näiden maiden kanssa ja pyrittävä jakamaan ajatuksiamme ja, ja ajatuksia esimerkiksi sosiaalisen mallin käyttöönotosta ja niin poispäin. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia jakaa uudella tavoin rikkautta, mutta ennen kaikkea tärkeää on harjoittaa ajatusten vaihtoa ja, ja, ja puhua yhdessä, koska sillä tavoin saadaan aikaiseksi johdonmukaiset ratkaisut moniin maihin. Olisi hienoa, jos Birgit kirjoittaisi yhdelle sivulle sen, miten tunnistaisimme feministisen kehityspolitiikan, jos sen näkisimme kadulla. Ja sitten Shal, äh, sinä voisit kirjoittaa listan luettelossa joiden, e-, maista, joiden ei pitäisi saada kehitysapua äh, seuraavissa rahoituskehyksissä, koska ne pystyvät näihin toimiin itsekin. Sieltä takaa tuli vielä yksi puheenvuoro. Entä haluaako niin sieltä puheenvuoro puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Miriam Blacks. Kiitokset, olen Miriam Blacks, olen Ugandan suurlähettiläs unionissa ja muutama sana naisille ja Save the Children-järjestön edustajalle siitä, että tarvitaan kehitysapua. Ja uskon, että Ugandassa meillä on ollut pitkä äh, linja siinä, että haluamme kaupankäyntiä enemmän kuin tukea. Se ei tarkoita sitä, etteikö apua ja tukea tarvittaisi. Sitä tietysti varmasti tarvitaan, mutta me tarvitsemme e, myös sitä, että tämä osio auttaisi myös, tukisi myös sitten kauppaa ja sitä kautta voitaisiin sitten luoda perusrakenteita. Ja Linda Mäkevänsin puheenvuoroon ja feministiseen näkemykseen me olemme äskettäin antaneet kansalaisjärjestölle varoja eh, digitaalisessa kehityksessä. EIT on tämän järjestön nimi, se on palkittukin ja täällä Euroopassa on yrityksiltä pyydetty osallistuu, kantamaan tätä osallistumistaan yritysvastuuseen. Ugandan länsiosassa on kylä, siellä on 150 henkeä saanut äh, matkapuhelimen ja 16 euroa on annettu kullekin asukkaalle ja jokaiselle lapselle myös. Eli tätä, ja tätä summaa ei ole annettu miehille, vaan naisille, koska he, heidät nähdään vastuullisempina. Ja jos ajatellaan, minkälaista kehitystä tuolla on sitten 16 eurolla per kuukausi Afrikassa per aikuinen saatu aikaan, siellä voi jo nähdä, mitä, miten käy. Useampi lapsi käy koulua, e, parempi terveydenhuolto on käytössä ja on myös sitten voittu osuuskuntia luoda ja niin poispäin, tällaista pientä yritystoimintaa. Eli näin täytyy sitten miettiä Euroopan unionin suhdetta kansall- näihin muihin valtioihin. Täytyisi ehkä tätä avusta kaupan näkökulmaa siirtyä. Andreas Pivals varmasti olisi samaa mieltä. Hän vastustaa sitä, että sijoitetaan infrastruktuuriin Afrikassa. Hän itse asiassa leikkasi rahoitusta infrastruktuurin. Jos seurataan teidän linjaanne ja keskitytään taloudelliseen kehitykseen. Monet eurooppalaiset ministerit ovat myös tällä samalla linjalla. Jos seurataan tätä linjaa, niin silloin pitää ehkä myös vähentää sosiaaliselle aloille korvamerkittyjä varoja. Tässä monilla on ollut kysymyksenä se, missä, onko saatu aikaisemmin oikea tasapaino rahoituksen välillä, joka menee ihmisten auttamiseen tai sitten taloudellisen kasvun rahoittamiseen. Nyt Natali seuraavaksi. Jackie was making. Niin, siihen mitä Jackie sanoi tuki, joka tulee Afri- menee Afrikaan ja muillekin alueille. Muistuttaisin siitä, että on ottaa esille tuo käsite intressi. Eli ei kyse ole sinänsä hyvän tekeväisyydestä, vaan siitä, että se on meidän ja afrikkalaisten edusta. Ja jos näin aja, nähdään asia, niin silloin keskustelua voidaan käydä toisella tavalla siitä, miten tätä tukea käytetään. Eli ei ole kyse vain yhteistyö, kehitysyhteistyöstä, vaan myös kauppa-asiasta, joka on aivan erinomaisen merkittävä. Kyse on maahanmuutosta, kaikki tietävät mistä on kyse, ja tietysti humanitaarisesta tuesta ja niin poispäin, ja turvallisuusyhteistyöstä ja niin niin poispäin laajassa mielessä. Eli näin nämä eri välineet ja keinot, joita käytämme, saadaan yhteen linkitettyä näiden kestävän kehityksen suuntaviivojen alle. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että meidän täytyisi pyrkiä vähentämään köyhyyttä, niin siinä olen eri mieltä yksistään, koska toivoin, että ensimmäisessä puheenvuorostani kävi jo ilmi se, että meidän täytyisi varoa sitä, että me liikaa kehitämme huomiota turvallisuuteen, mutta ei myöskään palata ihan alkumetreillekään. Eli jos me ylipäätään saisimme nämä tavoitteet eteenpäin, niin silloin meidän täytyy saada nämä käytännössä toimimaan eikä pelkästään teoriassa teoriassa ja pyrkiä löytämään sitten tasapaino näiden välille. Ja suurin haaste lienee juuri se, minkälaista politiikkaa me luomme, erityisesti juuri tässä kylässä, tässä kaupungissa, tässä parlamentissa ensi vuoden toukokuusta lähtien. Eli halutaanko tässä investoida, koska se on nimenomaan näiden valtioiden edussa, e-, edusta myös mielestäni juuri tämä on varmaankin yksi suurimmista haasteista koko kentälle. Um, well, I think that there is a... Mielestäni myrsky on lähestymässä. Enkä puhu nyt tästä Brysselin säästä. Tämä on jatkoa keskustelun konflikteista, vakaudesta, ja taloudesta. Nimittäin puhun nyt ilmastonmuutoksesta, kuten varmasti kaikki muutkin. Minä olen nukkunut eh, hieman huonommin sen jälkeen, kun eh, IPCCn edellinen raportti tuli. Eh, siinä tehtiin selviksi, miten, miten suuri toimi pitää ryhtyä, jotta pystytään rajoittamaan lämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen. Vielä mm, muutama vuosi sitten ympäristöleiri ja ilmastoleiri äh, eivät puhuneet keskenään. Toivottavasti nyt kestävän kehityksen tavoitteet ovat tämän ongelman ratkaisijat ja kaikki puhuvat keskenään, mutta nyt meidän on vältävä pidemmälle, päästävä pidemmällekin ja vielä nopeammin. Kolme ideaa. Yksi, Ranska äskettäin aloitti uuden kehityspoliittisen strategiansa ja yksi idea oli 100 prosentin ilmasto, 100 prosenttisesti ilmastoympäristöystävällisestä Pariisista. Obaman hallinnon aikana harjoitettiin samantyyppistä politiikkaa ja on aivan keskeistä, että EU ei katso eri, erikseen ilmastopolitiikkaansa, vaan kaikki pitää nähdä tämän saman näkökulman kautta. Enkä tarkoita, että kaikki varat pitää mennä ilmastotoimilla tai ilmastotoimiin, vaan tarkoitan sitä, että ilmasto pitäisi ottaa huomioon kaikessa. EU yhä käyttää 112 miljardia euroa vuodessa fossiilisten polttoaineiden tukiin. No ne, tukiin, no ne on päätetty lopettaa vuoteen 2020 mennessä, mutta tämä vain pahent, tämä pahentaa ongelmaa, nimittäin meidän on äh, nyt investoitava nopeammin infrastruktuuriin veteen ja elintarviketeollisuuteen. Kaikkia näitä tarvitaan, jos aiomme käänteen saada aikaiseksi. Yksi prioriteetti niin siis, olisi se, että keskityttäisiin köyhyyden vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä auttaisi myös talouskasvussa, sillä kymmenen vuoden päästä, jos emme nyt ratkaista tätä ongelmaa, meillä on aivan erilainen, eri, erilaajuinen ongelma edessämme. You're not missing anything, but somebody up there. Niin, sieltä olkaa hyvä. Niin kiitokset. Adev Klokelesh olen ja olen sitten kestävän kehityksen puolelta yhdistyneistä kansakunnista. Ja tässä puhutaan nyt sitten innovoinnista ja kehityksestä. Ja nyt sitten vaikuttaa siltä, että tässä keskustelussa puhutaan näistä perinteisistä keskustelumuodoista 50 vuoden takaa jo. Ja Anne Birgitte oli aika selkeä sanainen kun hän puhui sitten näiden kestävän kehitysten luonteesta. Ne ovat maailmanlaajuisia ja kiireellisiä ja meidän täytyy sitten muistaa nämä, tämä luonne. Ja mielestäni tämä keskustelu on toisaalta nyt kehittänyt, miten sitten maailmanlaajuisissa ja planeetan asioissa näitä negatiivisia vaikutuksia on tullut ja millä tavalla sitten vaikka toimitaan Kiinan, Japanin, Venäjän, Yhdysvaltain kanssa ja niin poispäin. Eli meidän täytyisi ehkä rajoittaa tätä agendaa nyt vähän, e, varsinkin näihin vähäisen tulotason valtioihin. Hello, um, I'm James Ingram. James Ingram kansainvälisestä luonnonsuojeluliitosta. Äh, hyvä, tämä ilmasto nyt mainitti. Varmasti ovat nähneet tuon taulukon biosfääristä. Jos ei nyt äh, suojella biosfääriä, niin silloin muitakaan tavoitteita ei saavuteta. Ehkä se pitäisi olla prioriteetti nyt. Ja jos ratkaisemme biosfäärin ongelmat esimerkiksi ympäristöystävällisellä matkailulla, se auttaisi, auttaisi myös talous, talousasioissa. Meidän pitäisi siis mielessäni keskittyä juuri tähän. Afganistanissa ihmisiä on joutunut pakolaisiksi tänä vuonna enemmän kuivuuden takia kuin Talibanin takia. Jos me emme siis keskity luonnonsuojeluun, niin sellaiset ongelmat, jotka nyt vaikuttavat suurilta, ovat melko pieniä kymmenen vuoden kuluttua. Um, Haluaako joku muu tähän nyt osallistua? Me puhumme sitten vielä globalisaatiosta muutaman minuutin, jonka jälkeen panelistit voivat vetää äh, keskustelua yhteen ja nämä yhteenvedon sitten välitämme Mogherinille ja Bill Gatesille. Eli nyt sitten globalisaatiosta, kaupasta, epätasapainosta tai tasapainosta, kasvusta. Olkaapa hyvä. Hello, I'm... Hei, olen harjoittelija Euroopan parlamentissa ja haluaisin vain jatkaa tuosta, mitä edellinen puhuja sanoi, ja puhua hieman siitä, miten Euroopan unioni voisi olla vahvempi ulkosuhteissaan, kun on kyse esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja kuivuudesta. Tällä hetkellä kansainvälisesti keskitytään ennen kaikkea konflikteihin, kuten Syyriä. Esimerkiksi siellä on paljon intressejä, mutta näitä konflikteja ei ole helppo ratkaista. Toisaalta sitten Jemenissä on suurin humanitaarinen katastrofi ikinä, eikä tuohon konfliktiin keskitytä paljonkaan, vaikka siellä, vaikka siellä kärsitään konfliktin takia ja myös ilmastonmuutoksen takia, joten senkin pitäisi olla yksi prioriteetti. My name is David McNair. From... Minä olen One Country-järjestöstä Afrikan väestö nuorentuu, väki kasvaa Euroopassa puolestaan sitten vanhenee ja eläköityy, eli meidän täytyy miettiä sitten molempien etuja, kuten panelisti jo sanoikin, ja me olemme viime viikolla saaneet korkean tason keskustelun käyttöön, käyntiin Afrikan valtioista oli kolme edustajaa. Sieltä ei pyydetty rahaa, vaan siellä sitten toivottiin, että valtaa voitaisiin jakaa toisella tavalla, eli miten unioni sitten toimii. Ja me itse asiassa kaipaamme investointia enemmän inhimilliseen pääomaan, eli tulevalla monivuotisella rahoituskaudella täytyisi kiinnittää huomiota tähän, kun kyse on 44 miljardista eurosta köyhyyden poistamiseen me, meidän täytyy myös miettiä juuri tätä perusasiaa siinä, miten me sitten tasapainotamme tätä muussa tapauksessa. Me emme sitten pääse niihin tavoitteisiin, joita, joita havittelemme. Inequality and globalization are in- epätasa-arvo ja globalisaatio ovat yhteyksissä toiseen ja Ann Brigitte tästä puhuin, koska Esimerkiksi minun maassani on paljon syitä epätasa-arvolle. Esimerkiksi rikkaat pojat Lontoon Cityssä, mutta itse asiassa yksi suurin syistä, suurimmista syistä epätasa-arvoon on teollistumisen muuttuminen, se, että monet työpaikat siirtyivät Kiinaan ja on, ei ole onnistuttu löytämään ratkaisuja näihin niin sanottuihin unohdettuihin kaupunkeihin. Eli epätasa-arvo ei ole mikään väistämätön kehitys. Sillä on tietyt taloudelliset syynsä. Me kamppailemme tämän kanssa myös Euroopassa. Haluaisitko sinä vastata vielä tähän, miten siis voisimme puuttua globaaleihin epätasa-arvon syihin ja ehkä voisit myös puhua kokemuksestasi yhdistyneessä kuningaskunnassa? Niin, omissakin valtioissamme on ollut epätasapainoa kyllä ja me pyrimme siihen nyt sitten lainsäädännöllä puuttumaan maahanmuuttopaineisiin ja niin poispäin mutta monta kertaa nyt käy niin, kun meillä on populistisia puolueita, ja jokuhan tässä jo sanoi, miltä tämä parlamentti näyttää ensi vuoden toukokuussa. Varmaankin joitakin populistisia puolueita tälläkin nähdään, sekin on mahdollista, eli ei pelkästään parlamentissa, vaan myös komissiossakin, kun jäsenvaltiot äänestävät omista komission jäsenistään. Jotkut ovat saaneet täällä sitten arvostelua osakseen, mutta hehän myös nimittävät omat komissaarinsa ensi vuonna, joten No tämä on sinänsä eri keskustelu, mutta tässä on myös Brexit mukana. Brexit Brexitin kannattajat itse asiassa ajattelivat, että he ovat jääneet myös jälkeen tässä ja keskustelin jänistien jäsenisten kanssa, koska ei ollut työpaikkoja, eläkeitä leikattiin ja niin poispäin. Eli tämä oli heidän tunnelmansa. Ja miten tämä sitten vaikuttaa kehityspolitiikkaan? No se, tämä poliittinen kehys itsessään vaatii vastauksia poliitikoilta ja me tässä sitten puhumme juuri niistä asioista, joista minun ja kollegoideni täällä täytyy sitten säätää lakeja. Ja sitten tuo käytämmekö me rahaa turvallisuuskysymyksiin ja maahanmuuttoasiaan. Frank jo tästä lähtikin, mutta jo, tässä mietitään esimerkiksi Keski-Afrikan tasavaltaa. Me olemme nähneet tämän eh, omin silmin turvallisuutta ei tuossa maassa ollut olemassa. Eli meidän dilemmamme poliitikkoina on juuri se, miten voimme toimia, minkä tyyppistä rahaa, millä tavalla, mihin sitä sitten pitäisi ohjata. Emme me voi tässä nyt yksi kaksi EU-rahoitustakaan kasvattaa. Eli me olisi epärealistista näin ajatella. Eli meillä olisi kehitykseen rahaa ja sitten lisää rahaa muihin asioihin ei näin ikinä käy koska täällä on myös painon, painolastina se väki, joka kokee jääneensä syrjään Euroopan sisällä. E, eli täällä meillä poliitikoilla on tällainen konteksti lakia säätää ja sääntöjä määritellä. Vaalit ovat tulossa ja sitten kansalaisille täytyy aina kotosalla pystyä vastaamaan eri kysymyksiin. Varmasti uskotaan, että selvä yhteistyöhön valtioiden kanssa täytyy ohjata rahaa myös maahanmuuttoasioista, mutta se on vaikea sitten selittää ja löytää näitä vastauksia. Eivät nämä asiat ole niin yksinkertaisia lausuja, lausuntoja esittää, kun meidän täytyy pyrkiä saamaan tästä sitten lainsäädäntöä aikaan tässä parlamentissa ja sitten taas toisaalta neuvostossa jotta saisimme aikaan sellaista politiikkaa, jota tässä kaikki haluavat. Eli meidän täytyy todella asiaa miettiä tiukasti läpi. Jos pääsette Linnan kanssa kahville joskus, niin puhukaa hänen kanssaan siitä, mitä, minkälaista oli elää tuolla Pohjois-Englannin kaupungissa, josta näitä kaivoksia suljettiin ja minkälaisia sosiaalisia ja poliittisia, myös populismia ajavia seurauksia sillä oli. Ja sitten nyt loppupuheenvuorot. Natali aloittaa ja Charles saa viimeisen puheenvuoron. Haluaisin vain muistuttaa, mikä tässä oli, mit, mitä, mitkä kaksi kysymystä olivat alkuperäisiä tässä. Nimittäin mitä pitää muuttaa ja mitä Euroopan pitäisi tehdä toisin. Yksi minun oppini tästä keskustelusta on se, että Brysselissä on helppoa mennä hyvin teknokraattiseen keskusteluun näistä monivuotisista rahoituskehystä, pitäisikö korva merkitä vai ei, pitäisikö ää, ää, kehitysrahasto ottaa mukaan vai ei. Mutta nämä ovat toissijaisia kysymyksiä suuret kysymykset ovat niitä, joita on kuultu tänään. Tarvitaanko feminististä politiikkaa, tarvitaanko apua vai onko apu hyvän tekeväisyyttä, tai miten selätetään suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos ja globalisaatio. Vaalit ovat alle kuuden kuukauden jälkeen nyt minun, minun mielestäni jokainen puolue tarvitsisi, tarvitsisi oman manifestensa kehityspolitiikasta – Natali, Alex, Anne-Birgitte ja Adebayo ja Charles. Nyt loppupuheenvuorot. Niin, lyhyesti, koska itse asiassa tässä jossain puhuinkin. Eli ei liikaa pitäisi rajoittaa tätä tukikenttää ja täytyy miettiä sitten tätä yhteistä etua laajalta pohjalta ja toiseksi sitten to, pikemminkin investoida enemmän ja nämä asiat sitten – kuten aikaisemmin jo sanoin, ovat hyvin vaikeita, mutta kolmanneksi ei pidä sitten vain ajatella tätä yhteisen lähestymistavan ajatusta näiden kolmen toimielimen välillä ja eri poliisi, <clears throat> politiikan sektorien välillä. No, se ei välttämättä ole niin menestynyt jos ajatellaan sitten turvallisuus- ja yh- kehitysyhteistyöyhteisöä, mutta pitää ottaa myös humanitaarinen puoli, maahanmuutto, ilmasto ja niin poispäin tässä mukaan. Ja vielä lopuksi ehkä merkittävin kohta on se asia, mihin ei oikeastaan ole viitattu, eli tuo monenvälisyys. Eli me emme voi tässä yksiksemme sooloilla. Me eurooppalaisina olemme ehkä ainoat, ehkä vahvin tässä monivälisyyden suosijana, mutta jääneet aika yksin, eli täytyy miettiä, miten sitä toi, käytetään, koska usein on ajateltu, että monenvälisyys sitten hoituu sillä, että tekee yhteistyötä sellaisten kanssa, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin me. No keitä he sitten lienevät? Eli juuri tämä on muuttumassa. Ja sitten tiettyissä kestävän kehityksen tavoitteissa on varmasti joku valtiojoukko samaa mieltä, sitten taas joissain toisissa joku toinen joukko. Eli tämä on sitten merkittävä asia haasteissa. Pidän tiukasti kiinni puheajasta. Meillä on 11 minuuttia, joten jokaiselle kaksi minuuttia. Alex. Kolme asiaa nopeasti. Ensinnäkin meidän pitää perustaa kaikki todiste pohjaisuuteen. Meidän pitää pystyä todistamaan, että varat tuottavat tulosta. Meidän pitää pystyä näyttämään kumppaneille, että nämä investoinnit ovat tehokkaita. Me tiedämme tilastoista, että kansainvälinen köyhyyden torjunta on tehokasta. Me emme tiedä, e, että me emme, meillä ei ole todisteita sille, että tällä, näillä rahoilla voitaisiin estää maahanmuuttoa. E, toiseksi pitää ottaa riskejä, e, pitää priorisoida ja asettaa painopisteet. Isot asiat, kuten globaali siirtyminen likaisesta energiasta puhtaaseen energiaan, on sellainen siirtyminen, jossa Eurooppa voi johtaa ja näin voi antaa lahjan tuleville sukupolville. Mutta investoinnit pitää saada linjaan, jos kaikki hajautetaan pieniin pieniin ö, summiin, niin silloin ö, se ei tuota tulosta. Ja kolmanneksi, tästä on ehkä kuultu eniten tässä keskustelussa, on se, että pitää seisoa arvojensa takana. Nyt ei ole aika perääntyä niistä arvoista, jotka tekivät EU-sta vahvan, jotka tekivät Yhdysvalloista vahvan. Me olemme johtaneet maailmanlaajuisesti. Tämä ei tarkoita muiden vähättelyä, mutta jos me peräännymme näistä arvoista, me tuotamme pettymyksen niille, joita haluamme tukea, mutta myös itsellemme. Tämä on kuin itsepetosta. Yritän tätä täydentää vielä. Mitä voisimme tehdä siis toisin? Aloitetaan niistä, joita haluamme palvella kestävän kehityksen tavoitteet ovat ihmiskunnan tavoitteita. Meidän pitää keskittyä tähän agendaan. Meidän pitää keskittyä siihen, mikä on toiminut. Me tiedämme jo 50 vuoden kehityspolitiikan kokemuksen perusteella, että jos sujoitamme no, naisiin ja tyttöihin, niin se auttaa kaikkia. Lisäksi pitää todellakin panostaa monenvälisyyteen ja ö, tässä on usein nyt käydään yksipuolista keskustelua EU toimielinten ja mm, kolmasimainen hallitusten välillä kansalaisjärjestöille ei ole paljonkaan ääntä. Ei pelkästään Plan International, vaan tarkoitan myös, että kansalaisille, monille kansalaisille, jotka ovat pettyneet politiikkaan, heille pitäisi saada myös sanan valtaa en näe tällaisia kansalaisia täällä paljonkaan. Lyhyesti. Olen samaa mieltä monien kanssa myös, mutta nyt meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että tehokkaammin näihin päätavoitteisiin pyrkisimme ja sitten myös miettiä jotakin vasta tavoitteita ja paikallisia tavoitteita jotta se voisi sitten auttaa tässä poliittisessa prosessissa. Ja toiseksi mahdollisesti me emme vielä ole riittävästi kiinnittäneet huomiota makrotalouspolitiikkaan myöskään. Sekin on merkittävää. Ja sitten niihin, ne, niihin liittyviin asioihin kestävän kehityksen tavoitteissa, eli mikä on sitten eh, tuo talouspolitiikka, mikä mitenlaista taloutta me täällä tarvitsemme oikeastaan. Moni köyhä on itse asiassa eh, jo, jo siitä syystä köyhä, että kurinpitopolitiikka on harjoitettu liikaa talouselämässä. Ja miljardit dollarit sitten on ohjautuneet, ovat ohjautuneet Afrikaan mutta lopulta sitten näitä ei ole infrastruktuurin ohjattu eikä koulutukseen, vaan ehkä enemmän sitten turvallisuuteen. Enkä puhu tässä nyt pelkästään sitten siitä rahasta, joka ehkä katoaa myös korruptioon, vaan tämä makrotaloudellinen kehys itsessään jossa sitten täytyisi siirtyä eteenpäin muuhun kuin tällaiseen kehitysavun näkökulmaan. Ja Charles vielä sinulle pari minuuttia. Oui, merci. Kyllä vaan kiitokset uskoakseni, että meidän on otettava nyt esiin neljä seikkainen seuraavien valia. Ensinnäkin Eurooppa-vallit tulevat, tullaan käydään kahden äh, <clears throat> kategorian puolueiden välillä. Äh, toinen niistä hakee jatkuvasti ongelmia ja toinen äh, ratkaisuja. Ja se edellyttää pitkän tähtäimen työtä. On tehtävä työtä, jota ei välttämättä aina ymmärretä, eikä se ole riittävän hyvin esillä. Siksi meidän pitää löytää parempia argumentteja, että saamme asiat eteenpäin myöskin julkisessa <clears throat> toiminnassa. Sitten toisekseen Euroopan on sitouduttava ja, ja toteutettava omia sitoumuksiaan. Jos on luvattu jotain, niin silloin on myöskin pidettävä kiinni siitä, mitä 40 vuotta sitten luvattiin. Ja sen lisäksi vielä meillä on selkeät linjaukset odotet. Meillä on selvät tavoitteet. Nyt ne on pelkästään toteutettava ja joka maan on toteutettava omaa strategiansa. Tämä voidaan käynnistää Euroopasta. Kuitenkin vain harvoilla mailla on selkeät linjaukset ja sen, ne, niiden toteuttaminen kunnossa. Sitten kategoriat ja, ja erilainen monimuotoisuus, siihen on vedetty pitkälti. Ja jos nyt puhutaan tämänhetkisestä Euroopasta ja siitä, että kaikki – monenväliset sopimukset on lähestulkoon irtisanottu Yhdysvaltain presidentin <clears throat> toimesta. Maailma tietää, ketkä haluavat harjoittaa politiikkaa, jotka, joka perustuu oikeuden vahvistamiseen eikä päinvastoin. Euroopalla on tässä valtavat mahdollisuudet. Ja vielä neljänneksi kaikki kysymykset ja puheenvuorot, jotka täällä esitettiin, toivat esiin sen, että politiikkoja on sovitettava entistä johdonmukaisemmin yhteen. Euroopan parlamentti äänesti omasta mietinnöstäni, jossa puhuin nimenomaan siitä, että saataisiin aikaiseksi jonkunlainen välittäjätaho, jonka avulla esimerkiksi pääministerit ja komissio sopisivat äh, asioista. Jollei näin äh, tapahdu, emme pääse eteenpäin. Hallitusten äh, tasoilla on olemassa tietenkin neuvotteluja ja, ja hankkeita, jotka eivät välttämättä kuitenkaan vie meitä eteenpäin. Meidän on oltava entistä päättäväisempiä ja, ja harjoitettava tämän tyyppistä toimintaa. Tiedän, että se on äh, vaikeaa, mutta joka tapauksessa meidän on oltava aktiivisia. Uh, then we are going to say Sanomme nyt kiitokset kaikille osallistujille ja me olemme käynyt hyvää keskustelua ETTG yhdestä viisikymmentä tutkijaa. Me tarvitsemme siis uuden tavan ajatella kehityspolitiikkaa ja käsitellä globalisaatiota, kestävää kehitystä, konflikteja ja ihmisoikeuksia. Kaikki nämä aiheet tulivat esille tänään eri tavoilla. Keskustelu seuraavien kuuden kuukauden aikana ennen vaaleja näistä monivuotisista rahoituskehyksistä ei saa keskittyä teknisiin oikaisuihin näissä välineissä, ei vaan pitää ymmärtää syvällisesti, miten kehityspolitiikka toimii, kuten tänään on keskusteltu kaksi kysymystä teille. Nostakaa käsi ylös, jos olette sitä mieltä, että pitää käydä seuraavien kuukausien, kuuden kuukauden aikana kansainvälisestä kehityksestä keskustella. Jos olette eri mieltä, niin nostakaa käsi nyt. Ja sitten viimeinen kysymys vielä. ETTG ja Euroopan kehitysvaliokunta ovat tehneet jo nyt hyvää yhteistyötä. Haluamme jatkaa sitä. Haluatteko osallistua tähän yhteistyöhön käsi ylös? En mä muita kysykään. Tämä riittikin jo. Haluaisin kiittää kaikkia teitä tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta. Keskusteltavaa jäisi vielä enemmänkin ähm, ja haluaisin vielä kiittää teidän kanssa yhdessä näitä näitä paneelikeskustelijoita. Um, our guest should be here within the vieraidemme pitäisi seitsemän minuutin, seuraavien seitsemän minuutin aikana saapua tänne. Ajoitamme, aloitamme täysin täsmällisesti, joten jos haluatte osallistua vielä seuraavaan osioon, niin palatkaa täsmällisesti saliin.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 then we, then we go on a bit. Uh, just to let you know that, that uh... Tässä tiedoksi Federica Mogherini ja Bill Gates ovat muutama minuutin myöhässä, mutta sitten ovat täällä varmasti viiteen asti, eli he ovat täällä ihan pikapuoliin viiden, viitisen minuutin sisällä.

Um, good afternoon. Hyvää iltapäivää jälleen koko täydelle salille. Herra Gates ja Mogherini saivat juuri kuulla, ettei täällä näin paljon väkeä välttämättä ole, mutta suurta kiinnostusta on keskusteluumme tänään. Tervetuloa Bill Gatesille Euroopan parlamenttiin ja tervetuloa jälleen tänne Federica Mogherini meidän talomme. Tänään keskustelemme tulevaisuuden kehitysyhteistyöpolitiikasta. Täällä on myös eurokansanedustajia paikalla. He säätävät lakia ministeriemme kanssa ja tulevien kuukausien aikana yhdessä tehdään työtä uuden kehitysyhteistyöpolitiikan kehykselle, jota siis Federica ja hänen kollegansa ohjailevat ja me haluavat sitten yhdessä näistä kestävän kehityksen tavoitteista vastata. Tässä Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta haluaa toivottaa teidät tervetulleeksi tähän taloon ja odottelemme keskustelua. Ja nyt Simon Maxwell jatkaa tästä. Uh, thank you and thank you. Kiitos ja kiitos vielä kerran kehitysvaliokunnalle siitä, että isännöitte tätä tapaamista ja voimme tehdä siis näin yhteistyötä. On ilo saada toivota tervetulleeksi tänne kolme hyvin tunnettua henkilöä. Federica Mogherini, joka on tietysti komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja, Bill Gates, joka on Bill Gates. Bill, pyydämme anteeksi tai siis odot, osoitamme osanottomme Paul Allenin kuoleman johdosta. Ja sitten kolmanneksi meillä on täällä Imme Scholz, joka on DIN johtaja. Me kävimme tuossa jo ennen kuin saavuitte. Me tulemme kahteen johtopäätökseen. Kun otetaan huomioon, että meillä on Euroopan parlamentin vaalit noin kuuden kuukauden kuluttua ja että suuria päätöksiä on tulossa, niin meidän pitää yhtenä rintamana puolustaa kehityspolitiikkaa, sillä Euroopassa on voimia, jotka haluaisivat kyseenalaistaa tämän työn. Toiseksi meidän on myös kehitettävä ajattelutapaamme kehityspolitiikasta, nimittäin on sellaisia, on muutamia maita, joissa suurin osa köyhistä maailmassa elää. Ja lisäksi meillä on suuria kansainvälisiä haasteita, kuten ilmastonmuutos esimerkiksi, ja kysymyksiä, kuten kuka voittaa ja kuka häviää globalisaatiossa, miten, mitä me teemme maahanmuutolle, mitä me teemme konflikteille. Nämä ovat sellaisia sekä uusia että vanhoja kysymyksiä kehityspolitiikassa. Me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että emme voi jatkaa eh, kehityspoliittisten kysymysten käsittelyä vain teknisellä tasolla, mihin, mihin korva merkitään varoja, eh, mille eh, tuolle alueelle tai toiselle meidän pitää käydä keskustelua tulevina kuukausina ja puolustaa kehityspolitiikkaa. ETTG on sellainen ajatushautomainen yhteisjärjestö, joka edustaa 350 tutkijaa. Se on siis mukana tässä kokouksessa. Ja nyt kuulemme seuraavaksi alustukset Federica Mogherinilta, Bill Gatesilta ja Ime, Ime Scholzilta ja sen jälkeen voisimme järjestää tällaisen aktiivisemman keskustelun. Sitten lopuksi, kun Federica ja eh, Bill ovat lähteneet, meillä on vielä eh, loppuosio. Eh, James Mackey ja Sebastian Trey Treyer Idristä Pariisista ja James Mackey, joka on siis ecdpm johtaja ja Frank Engel ovat sitten täällä. Nyt Federica, ole hyvä. Try, but... No pyrin tässä toki viihdyttämään teitä, yritän, mutta minun täytyy sanoa, että olen hämmästynyt. En ole parlamentissa nähnyt näin täyttä salia koskaan ennen. Tämä on ihan ensi ainutlaatuista. Ja jos joku olisi, joskus täysistuntosali olisi yhtä täynnä, kun olen paikalla, sekin olisi mahtavaa. Tervetuloa tänne kaikille parlamentin jäsenille ja kaikille muille myös. Tämä kertoo todellakin siitä, miten paljon työtä täytyy tosiaan kehitysasioissa tehdä ja arvostaa. Eli tästä aluksi. Eli tämä ei sinänsä ole mitään viihdytystä, vaan katsomme nyt sitten varsinaisia tavoitteita. Tämä on hyvä viesti varmasti viedä eteenpäin. Kiitokset tästä mahdollisuudesta ja tästä täydestä salista täällä Alsin de Kasperin huoneessa. Se on minulle sinänsä myös kunnia. Kiitos myös siitä, että innovointi ja kehitysyhteistyö on nyt linkitetty toinen toisiinsa. Näin saamme sitten paremman käsityksen tilanteesta. Ja aloitaisin luvuista viime vuonna jälleen kerran Euroopan unioniin jäsenvaltioineen ohjasi kehitysyhteistyöhön enemmän kuin koko muu maailma yhdessä, eli yli 50 prosenttia maailmanlaajuisesta virallisesta kehitysavusta on peräisin Euroopasta. Ja tämä siis tarkoittaa tosiasiallisin luvuin 20 miljardia euroa Afrikkaan. Pääosin tukina ei siis takaisin maksettavina lainoina, eli tämä, nämä eivät sitten jää nämä varat taakoittamaan tulevia sukupolvia. Eli näin suuren määrän me ohjaamme tukea ja me teemme tämän siitä syystä, että uskomme sen olevan myös meidän oma etumme. Ei tämä ole mitään rahantuhlausta, niin kuin jotkut kuvittelevat. Eikä kyse ole myöskään hyvän tekeväisyydestä siitä, että me olemme mukavia ja kivoja ihmisiä, vaikka toivottavasti niinkin on, mutta me näemme tämän itse asiassa investointina oman turvallisuutemme ja vakautemme ja kehityksemme takeena. Ja, mutta haasteita kyllä on ja paras tapa kehitysyhteistyötä viedä eteenpäin ja pitää yllä on saada se tehokkaammaksi kuin nykyisellään. Maailma muuttuu nopeaa vauhtia, reippaastikin, emmekä me voi tässä vain jäädä lepäämään laakereillamme toimimaan niin kuin aina ennenkin. Jotain täytyy siis tehdä ja täytyy miettiä myös tulevaa. Eli nyt tulevien kuuka- menneiden kuukausien ja vuosien aikana olemme miettineet, minkälaisia uusia kehitysyhteistyömalleja on. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat toimineet tässä kom- kompassinamme, eli YK kanssa me teemme yhteistyötä ja se toimii meillä tässä ohjenuorana myös kehitysyhteistyössä. Me haluamme muuttaa unionin toimintamalleja Eli ei tässä kannata nyt ryhtyä luennoimaan muille, täytyy miettiä itseäänkin. Ja sitten me olemme päässeetkin yhteisymmärrykseen eurooppalaisesta äh, kehityksestä. Siihen sitten saimme tukea Agenda 2030, eli kaikki jäsenvaltiot ja toimielimet paikan päällä toimiaan äh, koordinoivat tämä saattaa olla aika selvä, selvä, helppo asia sinänsä sanoa, mutta se on käytännössä vaikein toteuttaa. Ja näin sitten, kuten sanoin, niin lukuina näkyy, että me teemme, ohjaamme varoja enemmän kehitysyhteistyöhön kuin koko muu maailma, ja täällä sitten vaikutus on verraton ja suunnaton, ja meidän täytyy sitten yhteisesti ohjelmoida tätä, ja myös saada kaikki saman pöydän ääreen ja sitten myös käyttää muita keinoja kuin varansiirtoja, eli suotuisampia kaupanehtoja ja turvallisuusyhteistyötä eli minkälaisia välineitä unionilla on. Eli tässä sitten kehitystä voidaan kääntää. Näin me siis mietimme asioita Euroopan unionissa, mutta myös sitä, millä tavalla toimimme kumppaneidemme kanssa. Eli mietimme tuota YK-yhteistyötä, sitä siirretään toiselle tasolle ja sitten taas muut kansain, tällaiset alueelliset yhteistyöjärjestöt ovat tapetilla. Kolmanneksi omat prioriteettimme täytyy saada sovittua paikalliskumppaneiden kanssa, e, eli me pyrimme pääsemään eteenpäin ja pois tästä perinteisestä lahjoittaja vastaanottaja näkökulmasta ja haluaisimme nimenomaan todellisia kumppanuuksia rahoittaa, eli kuuntelemme ennen toimintaa ja sitten me haluamme myös yksityissektorin tähän uudella tavalla mukaan. Nyt lyhykäisesti nämä muutokset käyn läpi. Ensiksi tuo YK-kumppanuus. Parhaalla tavalla me kuten sanoin, me toimimme, jos pidämme tätä YK-kehystä kompassina te, ja toimi, tuotamme sen tehokkaammaksi. Muutama viikko sitten oli YK yleiskokous ja siellä sitten ilmoitettiin, että kumppanuuttamme pitää kohitusasioissa korjata ja muuttaa tätä sitten kaikilla maailman kolkilla. Eli kun uuteen ohjelmaan ryhdymme, niin meidän ei pidä te- toimia päällekkäin eikä tuo, tuolla mitään päällekkäisyyksiä siihen, mitä YK jo tekee, vaan YK on toimia vahvistaa. Näin meidän henkilömme sitten työntekijämme kaikissa valtioissa paikan päällä koordinoivat työtään paljon enemmän tehdessään yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Toiseksi näistä alueellisista järjestöistä tämä on yksi tärkeimmistä uusista ajatuksista yhdessä YK kanssa, eli tuo kolmikanta yhteistyö EU, YK, Afrikan unioni. Ja meillä on sellaiset liittolaiset siellä, jotka ovat samaa mieltä samo, useista intresseistä. On järkevää siis luoda tällaisia kumppanuuksia. E, tämä alkoi siitä, että asioita piti yhdessä hallinnoida kestävästi ja nyt sitten on tullut aika kiinnittää myös humanitaariseen puoleen ja muuhun kehitykseen ja myös turvallisuuteen huomiota. Potentiaali on Afrikan unionin kanssa aivan valtavaa tulevien vuosien aikana. Ja minä olen jo havainnut, miten sekä Euroopassa että Afrikassa asenteetkin ovat muuttuneet. Afrikkalaiskumppanimme arvostavat meidän työtämme kehityspuolella ja humanitaarisella puolella ja myös tuota hyväntekeväisyysaspektia, mutta erityisesti heitä kiinnostaa juuri se, miten investoimme, miten työpaikkoja luodaan, miten kumppanuuksia luodaan poliittisessa vuoropuhelussa. Ja me eurooppalaiset olemme lopulta käsittäneet, että meidän itse asiassa ei pidä pelkästään hyväntekeväisyyttä harjoittaa, vaan yhteistyötä yhteisen edun eteen. Ja luulen, että tässä samaisessa salissa neljä vuotta sitten oli minun kuulemisenikin komis- äh, tähän äh, korkean edustajan tehtävään. Ja muistan, että kun mainitsin Afrikan pääperiaatteiksi, niin minua tuijotettiin täällä vähän epäillen tässä salissa, että niin, jos ajattelemme tätä geopoliittista peliä nykyisellään, niin no, Afrikkahan on kehitys aluetta, mutta nykyisellään ehkä Ehkä tässä nyt kyynisesti voin sitten sanoa, että kiitos maahanmuuttotilanteen. Sen ansiosta ikään kuin Afrikka on muuttunut kiinnostavaksi investointikohteeksi koko Euroopalle. Eli paljon kansainvälisiä toimijoita on investoimassa Afrikkaan. Mehän tiedämme, että jotkut toimijat näkevät Afrikan investoinnit ainoastaan oman vaikutusvaltansa kasvattamisella tai sitten paikallisvarojen hyväksikäyttömahdollisuutena. Mutta meidän mielestämme halutaan vahvistaa afrikkalaista yhteiskuntaa, tarjotaan nuorille ihmisille ja naisille mahdollisuuksia inhimilliseen kasvuun ja oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvän hallintoon ja ihmisoikeuksiin kiinnitämme siellä huomiota. Kun Afrikkaan investoimme, niin se erityisesti tarkoittaa sitä, että meidän täytyy eriyttää paikallistaloutta, sitten luonnollista ympäristöä kunnioittaa, täytyy pyrkiä nostamaan tiettyä työllisyysstandardeja, ympäristöstandardeja, standardeja, ihmisoikeusstandardeja näissä valtioissa ja myös investoida niin, että tuo rauhasta voisi tulla pysyvää, koska jos ajattelemme yhteiskuntaa, niin niitä täytyy myös vakauttaa. Eli nämä meidän investointimme Afrikaan itse asiassa ovat peräisin tuosta kestävän kehityksen tavoitepaketista. Ja sitten toisaalta meillä on tuo maailmanlaajuinen kompassi ohjeenamme, mutta meillä on myös talvallaan paikallinenkin suuntaviivasto yhteistyöhömme. 95 prosenttia kehitysyhteistyöstä unionin ja kansallisvaltio, jäsenvaltioiden välillä sillä itse asiassa pohjautuu kansallisiin prioriteetteihin ja tätä me haluamme sitten vahvistaa unionin tulevassa talousarviossa, voidaksemme sitten innostaa ja kannustaa näihin kumppanuuksiin. Tästä pitäisi tulla uusi maan tapa ja tässä pitää siis toimia kumppanuuden hengessä kestävän kehityksen tavoitteiden rinnalla. Me olemme ehdottaneet talousarviota 30 prosenttia korotusta sitten siihen kuin edeltävään ja leijonan osa tästä kuluu sitten Afrikkaan, eli 30 prosenttia enemmän kun on kyse Brexitistä ja talousarvio kurinpidosta, niin tämä on kyllä aikamoinen muutos. Se on aika hyvä kehityssuuntaus. Ja tässä tietysti sitten parlamentin ja neuvoston täytyy tehdä päätöksensä. No, aikaa siihen kuluu varmasti, mutta tehkää tästä sitten ihan oikeaa päätöksenne toivon, että tukisitte tätä ja Bill varmaan sanoo muutaman sanasen tästä myös. Eli tämä on tarpeellisin ja älykkäin investoinnin muoto, mitä voimme tehdä. Ja ainoastaan Euroopan unionina me voimme tässä vaikuttaa, kun on kyse koosta 20 miljardia euroa. Eli ei kukaan muu tätä summaan nostoa tällaiseksi pysty yksistään hoitamaan. No sitten tuo yksityissektori. Julkinen puoli ei riitä itsessään näihin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja siksi me tarvitsemme yksityispuolta myös, ja kehittääksemme uusia keinoja kannustaa yksityis sektorin investoijien tavoitteisiin pääsyyn. Ja minä muistuttaisin tuosta meidän Afrikan suunnit- eh, investointisuunnitelmasta ja naapuruussuunnitelmasta. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin äh, heiveröisimmässä asemassa oleviin. Niihin on hirveän vaikea investoida turvallisuussyistä, byrokratiasyistä, ja eri kanavat hallinnossa ovat hyvinkin kiemuraiset, mutta kuitenkin joissain valtioissa myöskään kansallisia suurlähetystöjä ei ole paikalla. Unionidelegaatio on kaikissa valtioissa Afrikassa, joten me voimme sitten paikallisesti auttaa ja helpottaa työtä, tuota yksityissektorin työtä näissä maissa ja jos ajattelemme sitten tuota yksityissektorin investointeja, sen pitä, niiden pitäisi sitten muokkautua yhteen näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja me ohjaamme sitten rahat näihin investointeihin. Suunnitelma on ihan alkumetreillään, mutta me toivomme, että saisimme 44 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä liikkeelle. Tämäkin on huomattava summa. Ja sitten tähän päätän puheenvuoroni uuden tyyppisiin kumppanuuksiin teknologiayritysten kanssa, kuten Global Tech Panel. Microsoft on tässä mukana ja yksi ensimmäisistä hankkeista on digitaalisten taitojen tarjoaminen tunisialaisille kaikille nuorille nuorille. Eli tässä meil, tämä olisi liian kunnianhimoinen tavoite yksittäiselle hallitukselle. Myöskään yksity, yksityisyritykset eivät noin vain selviäisi tästä, eli tarvitaan julkista puolta hallinnoimaan tätä. Eli me voimme tässä sitten saada nämä kolme sektoria yhdessä ja myös Tunisian nuoret mukaan tähän hankkeeseen jotta saamme tulevien vuosien aikana tavoitteen sitten saavutettua. Meillä on valtavia mahdollisuuksia edessämme. Ja Bill tästä kohta sitten jatkaakin. Eli Euroopassa ei välttämättä ymmärretä tätä potentiaalia, mutta ei myöskään välttämättä vastuuta. Useinkin tämä huomiota rajoituksiimme, ongelmiin, niitähän on reippaasti kyllä, mutta kun on etuoikeutettu asema niin kuin minulla, nähdä sitten muiden toiminta kautta maailman, niin ymmärtää minkälainen vastuu meillä sitten on. Joten minä tulin tähän täyteen saliin nyt viittämättä tätä viestiä eurokansanedustajille ja kaikille myös muille, jotka eivät ole toimielimistä peräisin, että käyttäkäämme oikein potentiaaliamme ja valtaa arvoihimme ja etuihimme perustelu, per, perusteltuna. Ja osoitamme näin sitten myös esimerkkiä ja investoimme eh, myös tulevien vuosien aikana kehitykseen oikealla tavalla. kiitos. Minulla on nyt etuoikeus esittää sinulle yksi kysymys. Ennen kuin Bill saa puheenvuoron, varmasti monet muutkin haluavat jälkikäteen esittää kysymyksiä. Sinä vakuutit minut ja vakuutit kaikki nämä ihmiset tässä salissa. On todella hienoa nähdä joku, joka on keskittynyt ja ajattelee strategisesti ja johtaa tätä kehityspolitiikkaa, mutta tuolla ulkona isossa pahassa maailmassa on usein vaikea argumentoida, kun käyt näillä vierailuilla ja puhut eri ryhmien kanssa. Mitkä on, ovat sinun mielestäni, mielestäsi nämä riskit nyt ennen vaaleja? Niin, uskon, tässä pyrin toimimaan poliittisesti korrektiksi, eli maahanmuuttokriisi ikään kuin tarjosi meille mahdollisuuksia kehitysyhteistyölle. Tämä on kyyninen toteamus, mutta jos ajattelen tuota pahaa maailmaa tuolla, ei se välttämättä nyt niinkään ole, vaan siellä on ihan erilaista. Meidän täytyy muistaa se, että me voi unohtaa sitä, missä oltiin neljä, kolme, neljä vuotta sitten, kun ihan suoranaisesti panikoitiin, kun saapujia oli niin paljon ja ajateltiin, että täytyy nyt investoida sitten siihen, että maahanmuuton juur, perussyihin sitten puututtaisiin. Siellähän ei ole kehitystä olemassa, kehitystä puuttuu, sitten ilmastonmuutos, nämä eri, no, eri kulkutaudit ja monet tällaiset, ja siksi investointeja ei ole. Ja jos ajatellaan tuota eteläisen välimeren reittiä, 85 prosenttia itse asiassa on saatu sieltä leikattua suhteessa viime vuoteen ja, jos, ja sitten muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. No ei sitten ajatella, että tämä olisi sitten hoidettu. E, eli jos näin vain investoidaan näihin perussyihin, niin tämä tilanne pysyisi juuri tällaisellään. Eli meidän täytyy pysyä kestävästi tässä mukana ja näin sitten inhimillisen kehityksen, inhimillisen kehityksen kiinnittää huomiota. Eli mielestäni tämä on paras investointi Euroopan turvallisuutta mm, ajatellen. Eli no, meidän täytyy kiinnittää huomiota Afrikan turvallisuuteen, ihmisen kehitykseen ja kasvuun muutenkin, mutta muuallakin maailmassa se on paras saada myös Euroopalle turvallinen ympäristö luotu varmasti palaamme vielä tähän maahanmuutokysymykseen ja laillisiin reiteihin eh, Eurooppaan. Tästä saammekin hyvän aasinsillan. Yksi vastaus argumentointiin ulkomaailmassa on se, että puhutaan tällaista vahvasta myönteisestä tarinasta ja konkreettisista tuloksista paikan päällä. Juuri tätä Gates-säätiö on onnistunut tekemäänkin. Ehkä Bill haluaa jatkaa tästä. Kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. On hienoa nähdä, että täällä on näin paljon ihmisiä paikalla. Olen aivan samaa mieltä Mogherinin kanssa. Eurooppa aliarvioi työnsä tärkeyttä ja sen johtajuutta kehittyvissä maissa ja myös budjetissa kautta se, sillä on tärkeä rooli. Tulevina kuukausina te päätätte kasvatetaanko tätä budjettia monivuotisessa rahoituskehyksessä sen otsakkeessa kuusi. Tämä on tärkeää inhimilliselle kehitykselle ja sosiaaliselle osallistumiselle. Hieman taustoitusta kehittyvistä maista. Ensi, Euroopan parlamentin ensimmäinen kokous pidettiin vuonna 1958, olin kolmevuotias tuolloin, ja tuona vuonna alkoi suurin nälänhätä ikinä Kiinassa. Kymmeniä miljoonia ihmisiä kuoli. Keskimääräinen elinajan odote maailmantasolla laski ää, melkein vuodella tämän takia. Ja nyt nykyään maailma ja Kiina ovat paremmassa jamassa. Kiinassa elinajan odota on 77 vuotta. Se on jopa korkeampi kuin keskimääräinen keskiarvo ja vain prosentti kiinalaista elää äärimmäisessä köyhyydessä. Vaikka Kiinan kasvuluvut ovat olleet vaikuttavia, se ei ole ainoa maa, jossa on ollut tämän valtavaa kasvua 60 viime vuoden aikana. Vuonna 1958 puolet ihmisistä maailmassa eli elivät äärimmäisessä kouhuudessa ja nykyään mm, e, näitä äärimmäisen köyhissä oloissa eläviä on alle 10 äh, prosenttia. Minun lempitilastoni on itse asiassa välillinen indikaattori siitä, miten paljon ihmiset huolehtivat toisistaan, nimittäin miten paljon voidaan estää lasten kuolemia. Vuonna 1990 11 miljoonaa lasta kuoli ja nyt tuo luku on laskenut viiteen miljoonaan. Eli samalla kun syntyvyys on noussut, niin tämä kuolleisuusluku on saatu puolitettu ja tämä, tämä liittyy myös rokotteisiin ja tieteen edistykseen, mutta myös kehitysapuun. Eli tämä on todellakin uskomaton saavutus. Eli on olemassa suora linkki maailman kehityksen ja kehitysavun avokätisyyden välillä. Eurooppa on tärkeä kumppani. Kuten sanoin, Euroopan unioni, vaikka se kattaa vain 22 prosenttia maailman taloudesta, se kattaa 57 globaalista kehitysavusta. Ja jos katsomme pelkästään EUn toimielimien kehitysapua, niin silti EU olisi neljänneksi suurin avunantaja, 16,5 miljardia euroa investoidaan joka vuosi. Tämä taulukko antaa teille hieman kuvaa siitä tästä suuruusluokasta. Tässä Yhdysvallat näette prosenttiosuutena talous, taloudesta voimastaan USA ei anna läheskään niin paljon kuin EU. Tämä pitää ottaa huomioon, kun, kun on, otetaan huomioon, että tietty poliittinen ilmapiiri on nyt vallassa. On tärkeää kuitenkin pitää tätä konsensusta yllä kongressilla on viimeinen sana onneksi loppujen lopuksi USAn kehitysavun tasosta. Tästä on aikaisemmin ollut molemman puolueen yksimielisyys. Vielä haluaisin vielä palata siihen, miten EU-varoja on käytetty. Varojen käytön laatu kaikilla aloilla ja ennen kaikkea terveysalalla, jonka tunnen parhaiten, on parantunut huomattavasti Ja tämä ö, maailmanlaajuinen rokoteallianssi on pystynyt käyttämään EU-rahoitusta ja näin ö, auttanut lapsia kehittyvissä maissa, jotka muuten olisivat ö, esimerkiksi keuhkokuumeeseen tai, tai ripuliin kuolleet. Nämä lapset on pystytty pelastamaan. Toinen edistysaskel on polion torjuminen. Ö, se alkoi vuonna 1988, tai silloin ilmoitettiin 350 000 uutta poliotapausta ja nyt, vaikka tapauksia on edelleen Afganistanissa ja Pakistanissa muun muassa, mutta mm, poliotapausten määrä on hyvin lähellä nollaa. EUn e rahoitus on ollut tässä suuri apu. Lisäksi meillä on tämä Global Fund, maailmanlaajuinen terveysrahasto, se on pelastanut kaiken kaikkiaan 27 miljoonaa ihmistä. Tästä ei puhuta ehkä tarpeeksi, nimittäin tämä EUn avokätisyys on vähentänyt maailmanlaajuista köyhyyttä ja myös sairauksia, jotka johtuvat myös tästä köyhyydestä. Mikä on siis mikä on siis tulevaisuuden suunta? Voidaanko jatkaa tällä edistyksen tiellä ja parantaa terveyttä? No olen optimistinen, sillä kyllä mielestäni ihmiset ovat anteliaita ja ihmiset ovat myös innovatiivisia, mutta täytyy myöntää, että tämä on valtava haaste. Yksi syy siihen on se, että väestön kehitys on tietynlaista. Tässä näemme tilaston, joka osoittaa, että maailmanlaajuisesti – syntyviä, syntyneitä vauvoja on noin 141 miljoonaa vuodessa. Tämä itse asiassa syntyvyys laskee tämän vuosina lopulla hieman. Ja tässä sinisellä on, on merkitty Saharan eteläpuolisen Afrikan ulkopuolisessa maailmassa syntyneet vauvat ja kerta, keltaisella siellä syntyneet vauvat. Ja tästä näkee, että tämän vuosisadan puolivälissä melkein puolet vauvoista syntyy sahan eteläpuolisessa Afrikassa. Eli kokonaisuudessaan syntyvyys laskee hieman. Mitä tämä sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että vuoteen 200, 2050 mennessä 90 prosenttia ihmisistä, jotka elävät erimäisessä köyhyydessä, elävät saaran eteläpuolisessa Afrikassa. Aasiassahan on tullut valtava kehitystä. Jos katsotaan äh, Saharan äh, eteläpuolista Afrikkaa, niin tässä puhutaan no, äärimmäisen köyhistä maista Nigeriassa ja äh, Kongossa tulee olemaan 600 miljoonan ihmisen väestö eli enemmän suurempi väestö kuin koko EU:ssa yhteensä. Hyvä uutinen on se, että jos rahoitamme tai investoimme ihmispääomaan, eli nuorten terveyteen ja koulutukseen, niin se voi olla se voi tuottaa tulosta, työpaikkoja ja myös talouskasvua. Mutta kysymys kuuluu, otammeko opiksi Aasiasta, Intiasta ja Kiinasta ja, eh, sit, ja te, todella teemmekö näitä investointeja ihmispääomaan tässä? voimme nähdä yhden skenaarion siitä, miten, eh, mitä käy, jos investoimme ihmispääomaan, minkälaista tulosta se tuottaa. Jos me siis investoimme, niin äh, siellä talouskasvu äh, vahvistuu, sillä nuoret ovat silloin myös taloudellisen toiminnan moottoreita. Tämä sama pätee myös esimerkiksi terveysalalla. Äh, jos me emme uusin välineen ja avokatisesti torju HIVtä, niin se leviää. Ja saattaa olla, että jos toimimme tietyllä tavalla, pystymme loppujen lopuksi myös poistamaan HIVn maailmasta. Tulin suuresta terveysalan konferenssista Berliinistä. Siellä terveysalan ammattilaiset joka puolta maailmaa puhuivat esimerkiksi uusista rokotteista. Ja nyt olemme nähneet, että uusi tuberkulo- tuberkuloosirokote saattaisi vähentää kuolematapauksia huomattavasti. Sen kehittämiseen menee vielä vuosia, mutta se saattaisi olla valtava apu. Eikä kyse ole pelkästään tuberkuloosesta, jonka suhteen on tullut innovaatioita Meillä on tällaise, myös tällaisia lähetti RNA-rokotteita. Me teemme yhteistyötä erään saksalaisen yrityksen kanssa tämän osalta. Ja tällä uudella teknologialla pystymme kehittämään rokotteita todella nopeasti, vain muutamassa kuukaudessa. Normaalisti rokotteen kehittämiseen menee jopa yli kolme vuotta. Me keskimme siis paljon tähän viralliseen kehitysapuun ja sen budjettiin, mutta pitäisi myös muistaa tutkimuksen budjetti. Sekin auttaa luomaan ne välineet, jotka, joilla saadaan sitten taas luotua, luotua esimerkiksi sellaisia siemeniä, jotka pystyvät sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutos on tietysti valtava haaste. Me tarvitsemme innovointia kasvihuonekaasupäästöjen välttämiseen, mutta me tarvitsemme innovointia myös siihen, että pystymme auttamaan ihmisiä jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta, sillä ilmastonmuutoksen takia saattaa esimerkiksi vain kerran viidessä vuodessa saa, tulla hyvä sato. Me tarvitsemme siis johtajuutta näissä asioissa ja me tarvitsemme EUn johtajuutta, jotta minä myös Yhdysvalloissa voin esimerkiksi edistää asiaa. Toivottavasti olette edelleen sitoutuneita tähän ja toivottavasti nämä seuraavat seitsemänvuotiset rahoituskehykset myös jatkavat tällä tasolla. Kiitos. Mukavaa, kun teitä tullaan ylistämään siitä, mitä teette. Kiitokset tästä tulevaisuuden kuvasta myös. Ja ensimmäinen osa taustastasi on juuri se, miten tuo, äh, sinä ja Paul Annan keksitte, Alan keksitte tämän äh, tietokoneen ja ensin se muutti maailmaa ja sitten ajatellaan muutoksia, voittajia ja häviäjiä sitten puolestaan taloudessa. It is ironic that... On ironista, että ne ihmiset, jotka ovat vastuussa ilmastonmuutoksesta, nimittäin rikkaat maat, jotka ovat tuottaneet päästöjä suurissa määrin jo 50 vuoden ajan, nämä rikkaat maat eivät kärsi eniten. Totta kai lämpimiä päiviä tulee enemmän metsäpaloja, koralliriuttoja ei voi enää sitten nähdä samaan tapaan, mutta kaikista dramaattisin vaikutus nähdään päivän tasajan alueen ja muissa köyhissä maissa. Tämä on siis epäoikeudenmukaista. Jotkut ihmiset eivät ajattele, että ilmastonmuutos on ongelma. Se on melko kivuliasta. Ja sitten jotkut ihmiset ajattelevat, että no, tuulienergia, aurinkoenergia on, on halpaa, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Me tarvitsemme juuri luotettavaa, äh, luotettavaa energiaa, me tarvitsemme äh, puhdasta liikkuvuutta, me tarvitsemme teollisuutta, jossa voidaan te- äh, tehdä kestävällä tavalla esimerkiksi lannoitteita tai terästä. Eli mitä tulee innovaatioon, niin minäkin ajattelen, että no, meidän pitäisi nyt kyllä hieman hieman nopeutta tahtia. Tapasin komission jäsen Moedasin tuossa aikaisemmin tänään ja nyt ollaan yhdistetty varoja, jotta voitaisiin saada eurooppalaisia innovaattoreita ratkaisemaan näitä ongelmia, joten toimia kyllä tehdään, mutta toimitaanko nopeasti, se on kysymys ihmiset tulevat kärsimään, vaikka saataisiin lämpiminen, äh, äh, lämpiäminen rajoitettua alle puolentoista tai kahteen asteeseenkin. Myös tässäkin tapauksessa kärsimystä tulee. Olin itse asiassa, äh, tein työtä myös tällaisessa sopeut, sope, ilmastonmuutoksen sopeutumisen, sopeutumista käsittelevässä komiteassa, e, eli ihmiset sanovat, että no Afrikassa pitäisi käyttää aurinkopaneeleja. No ei, koska siellä, sieltä tulee vain kaksi prosenttia päästöistä. Ei, meidän pitää auttaa kyllä Afrikkaa. Totta kai Afrikassa pitäisi näin tehdä, jos, ensin, etenkin jos se on ö, halvempaa, mutta ennen kaikkea keskitason, ke, ö, keskitulotason maiden pitäisi tehdä muutoksia, esimerkiksi Kiinan. Ö, kysymys, pelottava kysymys on se, että teemmekö kollektiivisesti oikein. No, kahdesta asiasta tarvitaan todellakin globaalia yhteistyötä, ilmastonmuutos tietysti, mutta toisaalta myös pandemiat. Se on asia, jonka suhteen pitää tehdä yhteistyötä. Minua huolettaa, että nämä nämä ongelmat todellakin estävät kaikista tärkeiden ongelmien ratkaisemista. No sitten tietysti esimerkiksi hiilikaivokset ovat joutuneet kärsimään tästä muutoksista pahtaampaan energiaan. No te voitte olla täällä ilmeisesti kymmentä yli viiteen asti ilmeisesti näin on, joten meillä on 14 minuuttia aikaa ja tässä säännöt. Eli voitte sanoa, keitä olette. Teillä on 90 sekuntia jotakin sanoa. Kaksi ihmistä, kaksi keitä vain, kansanedustajia tai muita, ja sitten vastaukset. Eli olkaapa hyvä. Ja sitten tuolta takaa vielä rouva. 90 sekuntia. Yes Tarvitsemme vähemmän kuin 90 sekuntia. Arne Leeds, olen sosiaalidemokraattien jäsen täällä Euroopan parlamentissa. Federica Mogherini sanoi, ja meidän poliittisen ryhmämme, ryhmämme ajaa todella paljon kestävän kehityksen tavoitteita. Me olemme siis ajaneet tällaista edistyksellistä yhteiskuntaa. Missä määrin olette, olette sitä mieltä, että Euroopan unioni todella ajaa näitä kestävän kehityksen tavoitteita? Miten voitaisiin tätä vielä edistää? esitit tässä esimerkin aurinkopaneeleista Afrikassa. Miten voisimme, mitä voisimme tehdä, jotta puuttuisimme syvempiin ongelmiin, ei pelkästään ulkopolitiikassa? Okay, to have questions, but even... Niin, siis kysymyksiä, mutta toki myös ehkä voitte osallistua tähän keskusteluunkin. Joka tapauksessa tämä on kirjoittu nyt ylös ja sitten Frunzulika, olkaa hyvä. The nexus between technology the, and the SDG... Niin, kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet keskustelussa keskiössä viime vuodet ja varmasti digitaalisen teknologian mahdollisuudet ovat tiedossa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Toisaalta sitten tiedämme kyllä, että uusi teknologia voi myös vaikuttaa to- väärin tuolla kehittyvissä valtioissa, kun se luo epätasapainoa ja sitten useat saattavat sitten hyötyä tästä teknologiasta, mutta miljardit ihmiset edelleenkin ovat internetpääsyä vailla, reilu kolme miljardia ihmistä ja sitten tulen tähän kysymykseen, millä tavalla voimme taata sen, että innovaatiot eivät itse asiassa tätä kuilua kasvata e, edelleenkin niiden, jotka hyötyvät teknologian no, pääsystä ja sitten taas niiden, jotka eivät ja millä tavalla sitten puolestaan nykyhaasteisiin voidaan puuttua käyttämättä samoja innovaatioita, hyvä Gates ja hyvä Mogherini, joiden, että päästäisiin todella sitten kehitykseen ja kasvuun. Emme valitettavasti voi ottaa kaikkia puheenvuoropyyntöjä. Kaksi tai kolme meppiä haluaa puheenvuoron, mutta tuolla mm, takaosassa oli vielä eräs äh, rouva, joka halusi puheenvuoron. Ole hyvä. Elisabetta on nimeni, olen harjoittelija täällä Euroopan parlamentissa. Usein EU, EUta kritisoidaan, ja nyt mikrofoni katkesi, niin EUta kritisoidaan – apu rahojen antamisesta ja e, on usein rokotteiden yhteyden Balkanin alueella on nyt rokotteiden vastaista kampanjointia, niin siellä lapsia kuulee myös sairauksiin, jotka olisivat parannettavissa rakoituksilla. Niin, olen Antonella ja me haluaisimme, että nuoret ryhtyisivät yrittäjiksi. Edustan sellaista järjestöä, hyvä Bill Gates. Ivet Ruandasta on 22-vuotias ja tässä on kyse sitten veden saamisesta tuohon kylään. Hyvä Gates ja Mogherini, miten unioni voi toimia, jotta nuorista yrittäjistä, nuoria yrittäjiä voitaisiin saada tällaisiin valtioihin myös lisää? Kolme meppiä seuraavaksi herra Mamikins ensiksi. Kysymys herra Gatesille. Olen sosiaalisti Latviasta. Filosofinen kysymys. Miten näet ö, sivilisaation tulevaisuuden seuraavien 50 vuoden aikana? Mitkä ovat siis esimerkiksi pahimmat uhat? Mr. Gates, uh, um, on Niin, hyvä. Gates, olen Kulokulos ja olen parlamentin vasemmistoryhmän kansanedustaja. Jos ajattelen sitten kehittymässä olevia valtioita ja ilmastokysymyksiä, eikö tässä Trumpin hallinto ole nyt valinnut sitten negatiivisemman linjan ainakin suhteessa unionin valitsemaan linjaan? Miten tämä sitten pitäisi nähdä? mitä me voimme tehdä ja mitä te sitten voitte tehdä, jotta löytäisimme Trumpin hallinnon kanssa jonkun äh, hyvän ratkaisun? Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Popa. Kun ajattelette Euroopan komission ehdotusta siitä, että suuret ennen kaikkea digialan yritykset äh, verotettaisiin sillä alueella, jolle ne tekevät voittoa, ei siellä, missä, mihin ovat sijoittautuneet. Mitä olette mieltä tästä ehdotuksesta? Noin, meillä on nyt yhdeksän minuuttia. Ei, sanoin tuossa aikaisemmin, että ei ole aina niin, että, suuri, että oikea vastaus kysymyksiin olisi EU, mutta tässä tuli tärkeitä kysymyksiä. Imme, voisit nyt käyttää puheenvuoron seuraavaksi. Ensinnäkin muutaman minuutin ajan haluaisin ö, vielä jatkaa siitä, mitä Federica Mogherini ja Bill Gates sanoivat. Kiitos heille näistä alustuksesta, sillä kuka on ö, pystyisi paljon paremmin puhumaan anteliaisuudesta kuin te, Bill Gates. Nämä kaksi konseptia ovat yhteydessä toisiinsa, sillä anteliaisuus ja kumppanuus perustuvat siihen, näkemykseen, että yhteistyö on parempi tapa ratkaista konflikteja kuin konfrontaatio. Usein ajatellaan, että no, omat intressit ovat tärkeimpiä, mutta anteliaisuudessa on kyse siitä, että yritetään löytää yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä intressejä. Ja teidän mainitsemanne esimerkit menevät juuri tähän suuntaan. Me ETTGnä olemme olemme tunnistaneet viisi aluetta, joilla vastaukset eivät ole vielä selviä myöskään Euroopassa. Nimittäin, miten voidaan saada kestävä kehitystä aikaisesti, miten voitaisiin torjua ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen, ja miten tehdä globalisaatiosta reilua. Tämä liittyy, liittyy digitalisaatiokysymykseen. Ne ehdot, joilla tai äh, reunaehdot, joilla Kiina vähensi köyhyyttä, eivät ole samat kuin äh, köyhden vähentämisen ehdot nykyään keino äh, tai tekoäly muun muassa muuttaa tilannetta. Me tarvitsemme uutta sääntelyä ja myös uutta reilumpaa taakanjakoa myös sellaisille ihmisille, joilla on niin sanottu vanhentunut osaaminen, niin heille pitää antaa uusia työmahdollisuuksia ja tarvitsemme myös tähän sopeutuvia sosiaalijärjestelmiä ja äh, lisäksi yksi taaste on maailmanrauhan ja monenvälisyyden ja kansainvälisten järjestöjen puolustaminen. Tämä liittyy äh, suoraan siihen näkemykseen, että monenvälisyys olisi jotenkin äh, ja kansainvälinen yhteistyö olisi jotenkin eliittien hanke eikä kaikkea hyödyttävä hanke. Otsake 6 on tässä tärkeä, mutta ei ainoastaan EUlla on tässä oma roolinsa, mutta jäsenvaltioilla vaan, eh, myös ei EU voi kompensoida eh, esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puutetta jäsenvaltiossa. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistä yhteistyötä, sinä olet, sinulla on tässä, tästä kokemusta. Jos ei eh, löydä uutta oikeita kumppaneita, niin kaikki ponnistelu on turhaa. Ja tämän, kokemu- tämän olemme saaneet kokea myös kehitysyhteistyössä. Digitalisaation myötä meidän pitää todella sijoittaa siihen, että ymmärrämme, mitä me teknologisesti ta- tarkoittaa ja mistä tulee uusia mahdollisuuksia sell- sellaisi- sellaisissa maissa, jotka, joilla on erilaisia kilpailuetuja. Perustavanlaatuinen kysymys on se, miten taata se, että julkinen talous hyötyy, verojärjestelmät ovat siis tärkeitä ja olen, ö, olen onnellinen siitä, Bill, että sinä olet myös ö, peräänkuuluttanut oikeudenmukaisia verojärjestelmiä. Tämä on vaikeaa työtä myös EUlle ja jäsenvaltiolle on vaikeaa sopia verojärjestelmästä, jolla voidaan rahoittaa julkisia toimia ja julkista sääntelyä siis sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Me ymmärrämme kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030 suunnitelman niin, että pitää tehdä politiikkaa, joka hyödyttää kehitystä sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla. On hienoa nähdä, että täällä on tästä yhteisymmärrys. Me olemme siis sitä mieltä, että monivuotisten rahoituskehitysten pitäisi näitä mainitsemaan. niin viittä, viittä osa-aluetta heijastella. Tarvitaan siis sekä EUn sisäistä että ulkoista toimintaa. Ja tämä olisi tärkeä aihe mielestämme myös vaalikampanjoinnissa. Eikä, ehkä se ei ole lyhyt näkö, lyhyt, lyhyellä aikavälillä voittoisaa vaalikampanjassa, mutta tämä on tärkeää pitkällä aikavälillä. E, ja meidän on muistettava tämä, kun kuulemme paljon tällaista lyhytnäköistä nationalistista argumentointia kumppanuus Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä on hyvä keino myös testata tätä. Meidän ei pitäisi siis puhua siitä, että joissakin, joillakin maailman alueella on ongelmien tai ratkaisujen monopoli. Ei, vaan meidän pitää löytää ratkaisun polkuja yhdessä. To defend niin, siis meidän täytyy puoltaa kehitystä ja sitten kehittää tätä yhteistyötä. Vielä Gates muutama minuutti ja Mogherini myös muutama minuutti ennen kuin lähdette ja sitten käymme vielä tarkempaa keskustelua. Niin paljonkin tässä kuultiin. Verojärjestelmät voivat olla edistyksellisempiä on kyse sitten yritysverotuksesta, tuloverotuksesta, valtioverotuksesta. En ole minkään maan, paitsi Yhdysvaltain verotusjärjestelmästä tietoinen sen enempää ihme yllättely sitä, ettei se ole enemmän progressiivisempaa. Ja jos ajattelemme sitten haasteita, jotka sitten ovat olleet aivan odottamattomiakin, mutta ajattelen digitaalista teknologiaa Afrikan yhteydessä ja sitten tuota sähköistä pankkijärjestelmää. Eli köyhimmätkin voivat hyvin alhaisiin kustannuksiin säästää. Eli digitaalisuus myös auttaa hallitusta eh, huoltamaan esimerkiksi talousarviota paremmin, jos rahaa ohjataan tiettyyn kouluun vaikkapa. Ja näin se siis ehkä vahvistaa vastuuta. Eli tämä on hyvä väline hallintoa varten. Ja se on tietysti aivan erityisen olennainen asia, jos Afrikka, Afrikka voi päästä sitten eh, itsemääräämisasemaan ja selvitä itse, mitä kaikki tietysti tavoittelemme. Ja jos Eurooppa pysyy anteliaana, niin uskon, että myös Yhdysvallat kaikin tavoin. Se saattaa leikata tietyistä kohdista kyllä, mutta muut ei kuitenkin jollain tavalla pysyy tässä mukana. Kongressilla on oma aika rajaansa tässä ja se on myös vastuullisemmin mielestäni suhtautunut tähän ö, yhteistyöhön kuin sitten taas ö, muu valta siellä päin. No sitten näistä kestävän kehitysten tavoitteista. No, meidän täytyisi kaikkien tietysti näistä olla kiinnostuneita. Tämähän on maailmanlaajuinen kysymys meillä on näitä 17 päätavoitetta ja sitten muut tavoitteet ja me tuolla YKssa sitten mietimme sitä, että kiinnitämme huomiota siihen, missä sankareita on, innovaatioita, missä on sitten päästy eteenpäin ja sitten myös realistisesti puhutaan siitä, missä ollaan junnaamassa jäljessä. Joissakin on päästy sitten tavoitteisiin eteenpäin, mutta oikeaan suuntaan ollaan sinänsä menossa ja näin se legitimisoi sitten sen, mitä me tässä tahdomme oikeastaan esimerkiksi tuo polio-rokotus ja niin poispäin. Nämä ovat hyviä asioita totta kai. Tämä siis nyt minun puoleltani perusvastauksena. On hienoa olla Billin kanssa tässä vastaamassa, sillä Bill oikeastaan vastasikin jo kaikkiin kysymyksiin. Muutama huomio nopeasti. Ensinnäkin kehitys Afrikassa on, kuten Bill sen kuvailikin. Kiinnostava Afrikka on 17, kilo, 17 kilometrin päässä Euroopasta ja usein puhun tällaista anekdotista. Minähän tulen Etelä-Euroopasta ja tämä, on, tämä yllätti, yllätti minutkin. Nimittäin jos Tunisiasta, Tunisiasta matkustaa Maltaan, niin siinä matkustaa etelään päin. Eli tässä ei pidä näköä, nähdä nyt mustavalkoisesti. Jos Afrikassa hävitään, niin ei kyllä Euroopassa voiteta. Meille siis Afrikka on todella läheinen naapuri. Eli anteliaisuus Euroopassa on meille älykkäin tapa olla itsekäs. Tämän sanoisin tälle pahalle ulkomaailmalle. Tietysti tämä pitäisi tehdä aivan muista syistä. Sitten miten voitaisiin edistää sitä, että afrikkalaiset nuoret ryhtyvät yrittäjiksi? Nuorille afrikkalaisille, kun puhutaan, he haluavat ennen kaikkea terveydenhoitoa, hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä, korruption torjuntaa, järkevää byro- byrokratiaa, infrastruktuuria sekä fyysistä että digitaalista infra- infrastruktuuria ja hyviä ilmastoolosuhteita, eli ilmastonmuutoksen torjuntaa myös. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää käyttää kaikkia eri välineitä. Kehitysapu ei yksin riitä, meidän pitää käyttää myös investointeja ja myös käyttää tutkimusta. Bill oli aivan oikeassa me olemme lisänneet investointeja ulkoisiin toimiin, mutta myös tutkimukseen, sillä jos keskitytään vain yhteen asiaan, niin ei silloin voi ratkaista ongelmaa. Ehkä ongelmaa ei loppujen lopuksi voida ratkaista ollenkaan, mutta tämän ainakin näin voitaisiin järkevällä tavalla yrittää. Ja viimeiseksi, no tässä salissa varmasti kaikki ovat jo muutenkin vakuuttuneita, mutta me tarvitsemme argumentteja muiden vakuuttamiseksi, ja tämä on tärkeää myös Euroopan parlamentin jäsenille, joiden on tehtävä päätöksiä ja myös käytävä vaalikampanjaa. Me tarvitsemme siis argumentteja julkiseen keskusteluun. Me tarvitsemme rohkeutta näiden asioiden esille ottamisessa. Tätä rohkeutta nyt on käytettävä, sillä juuri nyt investointi kehityspolitiikkaan on järkevää, se on loogista, se on oikea, ö, oikea teko. Kysymys kuuluu, toimimmeko oikein, teemmekö järkeviä ratkaisuja. Se on nyt edessämme oleva kysymys Euroopassa, mutta myös muualla, maailma, muualla maailmassa. Tähän asti eurooppalaiset ovat olleet tarpeeksi järkeviä ja nyt haasteena on yhdistää voimat ja jatkaa järkevällä tiellä ja olla anteliaasti itsekäs ja investoida oikeisiin asioihin. Kiitos. We We defend development, we debate development. Me puolustamme kehitystä ja syvennämme sitä ja puhumme siitä. Nämä ovat, tämä on meidän sydämessämme varmasti. Tämä näkyy myös tämän iltapäivän keskustelusta. Kiitos kaikille. Right, if we could please have, uh, Nyt pyytäisin tänne eteen kolme viimeistä puhujaa, Jamesia, Sebastian ja Frankia. Which is, uh, um, there were, I, I thought everybody. Good, no, it was fine, it was fine.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 If those were leaving, there's a way out here because we're going to start and so you can leave quietly. Tästä edestäkin voi lähteä pois. Joudumme nyt jatkamaan kokousta. Pyytään sen poistumaan hiljaisesti, mutta voitte käyttää myös tätä edessä olevaa uloskäyntiä. Okay, we're going to defend, debate. Nyt puolustamme ja syvennämme kehityspolitiikkaa ja keskustelemme siitä. Nyt haluaisimme vielä syventää tätä asiaa Change joka on ECDPMn johtaja, Sebastian Dreyer, joka on ID, IDDRin ohjelmanjohtaja ja sitten Frank Engel. Olkaa hyvä. We're very grateful. Kiitokset. Tässä on ollut hieno iltapäivä. Olemme kiitollisia Bill Gatesille ja Federica Mogherinille minä tästä keskustelusta keskustelusta jäin miettimään sitä, mitä Linda aluksi sanoi, että on oikein hyvä hetki käydä tätä keskustelua nyt. Ei tietenkään nyt tässä heti äh, tähän lopuun, vaan meidän täytyy sitten viedä tätä eteenpäin, kun äh, uudet äh, komission jäsenet valitaan ja niin poispäin. Eli keskustelua on tiedossa kyllä vielä paljonkin ja ETTG auttaa tässä omalta osaltaan. Toiseksi sitten jäi mieleen niin se, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä kehys tässä ja niihin viitattiin lupauksena ihmiskunnalle. Se on oikeastaan paras kuvaus näistä kestävän kehityksen tavoitteista itse asiassa. Kuitenkin tiedämme, että se vähän on sitten teknokraattisessa maailmassa ja ratkaisuissa on menettänyt omaa hohtoaan hivenen, mutta kuitenkin niitä on täällä nyt kovasti korostettu. Ja sitten kolmas, kolmanneksi minulle jäi mieleen nämä yhteiset toimet, yhteiset toimet kestävän kehityksen tavoitteiden eteen Eli tähän on nyt sitten taas uudemman ja uudemman kerran palattu juuri kumppanuuteen. Ei tämä ole mikään uusi sana kehityspuolella, mutta uskon, että se kuitenkin kaipaa parempaa ymmärrystä, mitä sillä tarkoitetaan, miten kehitys on sitten ohjannut eri suuntaan kumppanuuspuolellakin. Ja sitten kolmanneksi Bill Gates itse korosti sitä, että kehitysapu itse asiassa toimii ja näin sitten tähän rahaan, rahaa on ohjattu ja e, e, e, ihmishenkiä pystytty säästämään, köyhyyttä vähentämään ja sairauksia torjumaan. Eli näin pitkällä aikavälillä kehitystä voidaan nähdä kuitenkin uskon, että me olemme tässä saaneet myös kuulla sen, miten merkittävää on löytää uusia keinoja toimia. Tämä, tässä meidän täytyy sitten todellakin pohtia tätä paremmin ja miettiä sitten näitä esitettyjä kommentteja myös ja mietin todella sitä, olemmeko me keksineet mitään uutta, olemmeko me keksineet, löytäneet uusia ratkaisuja. No jotkut vanhat ratkaisut varmaan edelleenkin toimivat, kannattaa niitä sitten edelleenkin jatkaa, mutta, mutta meidän täytyy varmasti kyllä sitten parempiakin uusia keinoja pyrkiä löytämään. Ja mietitään sitten sitä, miten nämä ratkomme. Ja sitten toisaalta asia joka ei sinänsä ole yhtään uusi myöskään, mutta siihen on kiinnitetty huomiota. Eli siis virallinen julkinen tuki ei riitä, muitakin välineitä tarvitaan ja me haluamme kiinnittää enemmän huomiota tietysti köyhyyteen, mutta täytyy muistaa ilmastonmuutosasiat, täytyy muistaa sen rinnalla erilaiset konfliktit ja niin poispäin. Eli kaikkeen tähän tarvitaan sitten varallisuutta. Eli synergioita on pystyttävä löytämään, se on selvää. Ja näin meidän täytyy löytää löytää sitten myös eri toimielinten välille tällaisia yhteisiä ratkaisuja. Tähän liittyen paljon työtä on kesken Euroopassa, ei pelkästään sitten myöskään tuolla Euroopan ulkopuolella, vaan myös täällä Euroopassa. Eli me Euroopassa mietimme myös sitä, miten me itse kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemme Euroopan unionissa, millä tavalla sitten linkitämme nämä toimet toinen toisiinsa, eli eurooppalaisten investoinnit ja miten sisäpolitiikka sitten saadaan tässä, eh, tämä, tämä ulkopolitiikkaan linkitettyä. Tämä varmasti kaipaa sitten vielä miettimistä tämä ryhmä ja kansainväliset asiantuntijat tästä varmasti sitten jatkavat. No, uusista tavoista, ei pelkästään teknisistä ratkaisuista, vaan myös muista ratkaisuista, myös siitä, miten me hallinnoimme tätä. Tästäkin on puhuttu, millä tavalla sitten pääsemme eroon vanhaan tyyppisistä kehitysavun hallinnointimenetelmistä meillä ei ole olemassa Euroopassa tosiaankaan kaikkia ratkaisuja. Meidän täytyy miettiä sitten ratkaisuja muualtakin maailmasta ja löytää ratkaisuja sitten valtavirtaistamisessa esimerkiksi. Ja myös siinä, että ei pelkästään ole kyse siitä, että Eurooppa itsessään nämä päätökset tekee. Ja monet puuttuivatkin tähän. Ja lopuksi korostaisin sitten sitä vuoropuhelua Afrikan kanssa se on sanottu parin, to, parin otteeseen täällä ja vaikutti siltä, että mitä tarkoittaa sitten tämä yhteinen työ afrikkalaisten kollegoiden kanssa – Eli on paljon yhteisiä ongelmia molemmilla mantereilla ja meidän täytyy sitten näitä ratkoa yhdessä molempiin suuntiin eikä vain pohjoisesta etelään nähdä tätä asiaa. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys. Kyllä meidän täytyy sitten sen sisällä myös miettiä näitä teknisiä ratkaisuja. Tämä saattaa kuulostaa hyvinkin teknokraattiselta sinänsä, sitä ei voi missään tapauksessa välttää, mutta kuitenkin miten me muotoilemme tuo monivuotisen rahoituskehyksen, se sitten ohjailee parlamenttia ja komissiota vaikuttaa myöhemmin, millä tavalla sitä sitten hallinnoidaan tulevaisuudessa. Kiitokset. We lose our interpreters at five. Puoli kuudelta tulkkaus loppuu, joten yritän saada keskustelu päättymään ajoissa. Sebastian seuraavaksi. Yritän nyt pyhyä aivan lyhyesti ja keskittyä näihin pääkohtiin. Oli minulle häkellyttävää kuulla tuossa ensimmäisessä keskustelussa, että Euroopan pitää investoida paljon kehitykseen ja, ja ulkosuhteisiin ihan oman, omien intressien mukaan. Puhuttiin paljon oikeuksista ja monenvälisyydestä, mutta myös tasa-arvosta, joka pitäisi olla se yksi niistä arvoista, joiden takana EU seisoo. Ja totta kai meidän pitää myös kotopuolessa tehdä, tehdä kotiläksymme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen. Kuten täällä sanottiin, virallinen kehitysapu ei riitä. Se ei ole ainoa, ainoa tuota, tulosten tuottaja. Meidän pitäisi myös keskittyä kauppaan ja siinä pitäisi katsoa myös uudenlaista sääntelyä ja sitä, miten globalisaatioita säännellään. Sen pitäisi olla siis keskustelussa samalla tavalla kuin virallisen kehitysavun. Bill Gates on myös puhunut siitä, että innovaatiopolitiikka on osa, osa kehityspolitiikkaa myös tapa äh, innovoida Euroopassa myös yhdessä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa on on tärkeä. Eli ei pidä pelkästään viedä eurooppalaisia innovaatioita Afrikkaan, vaan innovoida yhdessä. Ja sitten viimeiseksi vielä, Simon, sinä olet korostanut paljon sitä, että strategioiden tekeminen on myös valintojen tekemistä. Olet korostanut sitä, että emme voi saada kaikkea samaan aikaan. Natali myös puhui siitä, että voitaisiin ehkä kokonaissummaa kasvattaa, mutta meidän on tehtävä valintoja. Kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan me tarvitsemme pitkäaikaisen vision. Ei, pidä, ei tarvitse valita ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjumisen välillä. Afrika on myös prioriteetti ja se on sellainen valinne, jota pitää, jota pitää korostaa. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja tässä vaiheessa ennen kuin tulkien työaika loppuu. Ja voimme siis jatkaa niin kauan kuin haluamme englanniksi. Niin, jatkan Luxemburgin aksentilla vähän tätä englantia. Lyhykäisesti pyrin puhumaan